parce okay. sur euh, euh, Bien, mes chers collègues, je vous propose... Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme työt. Nous avons exceptionnellement... Poikkeuksellisesti meillä on budjettivaliokunnan kokous, joka kestää vain puoli päivää. Esityslista on aika rankka, joten se, täytyy, se aika täytyy käyttää hyödyksi tehokkaasti. Tämä sali on oikeastaan pikemminkin soveltuvaa esimerkiksi trilogoihin tai toimijoiden välisiin kokouksiin. Tämä ei ole meidän tarkoituksimme ideaalinen, mutta käytämme sen kuitenkin mahdollisimman hyvin hyödyksi. Meillä on esityslistaluonnos käytössä. Ilmoitan välittömästi, että esittelijä Raimer Bögen suostumuksella hän tulee kohta paikalle. Kohta 9 ja 10 esityslistalla lykätään Kyseessä on Bögen paketti, Lissabonin paketti. Niin kuin jo viime kerralla totesimme, me voimme käydä hyödyllistä keskustelua vasta sitten, kun saamme eh, viimeisimmät täsmennykset oikeusyksiköstämme. Se tekee työtä ja sehän on antanut jo lausuntonsa eh, puheenjohtajakokouksen ja puhemiehen pyynnöstä. Me Olemme myös valiokuntana esittäneet lisäselvityspyynnön. Oikeusyksikkö on paikalla, tekee hyvää työtä, tervehdin yksikköä, eli voimme hyödyllisemmin keskustella aiheesta sitten tuonempana. Muut kohdat esityslistalla käsitellään normaalisti. Kenties ei aivan tässä järjestyksessä, mikä alustavasti on ajateltu useitten esittelijäkollegoiden toiveesta, taikka sitten kutsuttujen vieraiden äh, saapumisajankohdan huomioon ottaen ehdottaisin tiettyjä muutoksia aikatauluun. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Nehän liittyvät nimenomaan tähän esityslistaan toisaalta. Ensinnäkin koordinaattorit, ryhmät jotka kokoontuivat viime viikolla, päättivät, että me katsomme parlamentin budjettimenettelyä vuodelle 2012 ottaen huomioon äh, puhemiehistön hyväksymän aikataulun tähän asiaan liittyen. Eli suunnitelma on, että ehdotukset arvioiksi arvioluonnoksiksi hyväksytään ensi maanantaina 7. maaliskuuta. Koordinaattorit päättivät ehdottaa pääsihteerille, että nämä arvioehdotukset esitellään seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa 9. maaliskuuta Strasbourgissa. Ensimmäinen keskustelu Fernandesin kanssa – edelleenkin pääsihteerin läsnä ollessa tapahtuisi budjettivaliokunnan kokouksessa 15.16. maaliskuuta. Tämä puolestaan mahdollistaisi sen, että äänestys täysistunnossa, ei vaan valiokunnassa, tapahtuisi valiokunnan erikoisistunnossa 24. päivä maaliskuuta ja määräaika tarkistuksille on 17. maaliskuuta. Näin me voimme sitten mietinnöstä täysistunnossa äänestää huhtikuussa. Tämä on ajoissa sitä silmällä pitäen, että komissio voi ottaa huomioon äänestystuloksen, kun se laatii 2012 budjettia. Muistutan, että tämä on budjetti, joka koskee kaikkia toimielimiä ja jonka esittelee komissio ja luonnollisesti siinä on mukana myös parlamentin budjetti. Komissio tarvii arviot, joista me sitten äänestämme muut ilmoitusasiat. Se tapa, jolla organisoimme tämän aamupäivän työmme, herra Alvaro on varjoesittelijä liberaaleista, on paikalla vasta kello 11. Ehdotan, että lykkäämme äänestyksen suuntaviivoista parlamentin budjetin suhteen. Fernandesin mietintö kello 11 lähtien. Puhun nyt tässä franseskan suuntaan, ja, jotta tämä nyt sitten sopisi tämä järjestely. Salvador, haluatko puheenvuoron? Jose Manuel tästä asiasta. Eh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Olen saanut tiedon, että maanantaina Seitsemäs päivä puhemiehistö ei hyväksy näitä arvioita, estimates, vaan annetaan mandaatti, valtuutus näitä varten. Se ei siis äänestä ennen kuin suuntaviivat hyväksytään täysistunnossa niin kuin me haluaisimme. Tässä ihan pieni täsmennys. Tämä on vain suuntaantava. Salvador. Haluaisin vain muistuttaa kaikkia uh, siitä, mitä koordinaattorit halusivat, ovat useaan otteeseen ilmaisseet haluavansa. Eli tulisi keskittää äänestys äänestysaikaan ja antaa koordinaattorien tietää hyvissä ajoin, miksi ajankohdaksi tuota äänestystä ehdotetaan. Esimerkiksi tällaisissa kokouksissa torstaisin koordinaattorien ei ole helppoa kerätä paikalle riittämiin jäseniä äänestämään, joten eh, esittäisin tällaisen pyynnön tulevia kokouksia varten. Näin meidän elämämme olisi helpompaa. Merci Salvador. Je... Kiitos Salvador. Tämä huoli varmaan on sellainen, johon yhtyvät muutkin jäsenet. Tavallisesti kun meillä on kaksi puolikasta päivää käytössämme, niin äänestys on jälkimmäisellä osiolla aamulla kello yhdeksän. Tällä kertaa tilanne on hieman monimutkaisempi. Kollegat ovat pyytäneet, että äänestyksiä lykättäisiin kello yhteentoista. Olen pyrkinyt toimimaan niin, että, että kaikki toimisi parhaalla mahdollisella tavalla esittelijien ja varjoesittelijöiden näkökulmasta. Salvadorin periaate luonnollisesti on tärkeä. Vielä muutoksia, jatkan niistä. Jensenin kohta halutaan käsiteltäväksi ennen 11. Näin me toimimme. Saman tapaan ennen 11 käsittelemme kohtaa ulkoiset, ulkoiset toiminnat ja siirrot. Silloin paikalla on johtaja. Enfin, je rappelle que euh, le vice-président Martinez Martinez Martinez Martinez ja Hansker Pöttering tulevat paikalle kello 10.30 esittelemään Euroopan historiantalohanketta. Meillä on C2-siirtoehdotus, jolla rahoitettaisiin hankkeen valmistelevia toimia. Tietyt ryhmät haluavat esittää kysymyksiä tästä ja olemme tuoneet esille sen, että siirtoäänestys haluttaisiin lykättäväksi, eh, kunnes olemme saaneet vastaukset kysymyksiin. Eli Martinez Martinez ja Hansker Pöttering ovat paikalla ja heille voi esittää kysymyksiä. Vielä täytyy sanoa, että mandaatin suhteen investointipankin toiminnan Äh, to, toiminnan järjestämiseksi unionin ulkopuolella. Meillähän oli 27. tammikuuta kokous ja hyväksyimme suurella enemmistöllä mietinnön koskien tätä valtuutusta. Tietyin tarkistuksin, muutoksin, jolla otetaan huomioon äh, Välimeren alueen tilanne tällä hetkellä. Täysistunto hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin kannan 17. helmikuuta oli äänestys. Tämä parlamentin kanta on nyt parlamentin uusi neuvottelumandaatti. Valtuuskuntahan koostuu esittelijästä ja varjoesittelijöistä. Heti kun se on mahdollista, ottaen huomioon alustavat keskustelut, jotka ovat jo alkaneet helmikuussa ja jatkuvat edelleen. Tämä neuvottelutiimi siirtyy sitten viralliseen trilogivaiheeseen toimielinten välillä asianomaisella tasolla, jotta voidaan valmistella toista käsittelyä. Kolmikantaneuvottelujen muoto noudattaa sitä yhteistä julistusta, joka meillä on yhteispäätösmenettelystä artikla 70 mukaisesti liittyen tähän menettelyyn. Ivo Kalfin mietintö on tässä kyseessä. Jos kommentteja, huomioita ei ole tässä vaiheessa, Kovun huomaatte, mitkä ovat tulkauskielet. Tämä myös webstreamataan tämä kokous. Budjetti 2010 on käsittelyssä ja meillä on myös pöytäkirja 26.–27. tammikuuta käytössä Jos kommentteja ei ole, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi kokouksen lopussa. Voimme siirtyä suoraan kohtaan neljä esityslistalla, joka on talousarvion 2012 valmistelu. Anna välittömästi puheenvuoron Francesca Balzanille, esittelijälle. <clears throat> Grazie Presidente. Come avevo anticipato nel corso della nostra ultima riunione, nella proposta... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesin edellisessä kokouksessamme, on olemassa päätöslauselmaesitys, jonka olette varmasti lukeneet. Ja tässä päätöslauselmaesityksessä olen pyrkinyt hahmottelemaan selvästi mitä me voisimme esittää painopistealueinamme tämän 2020-strategian yhteydessä. Tämä 2020-strategia sisältää sen, mitä meidän parlamenttina on tehtävä. Ja tarkoitus on luoda synergiaa kansallisten talousarvioiden kanssa. Tämä on hyvin monimutkainen, hyvin laaja-alainen strategia, mutta sen ytimessä on jotakin oleellista. Tämä on hyvin tärkeä tällaisena ajankohtana. Tämän ytimenä on se, että tarvitaan enemmän laadukkaampaa työtä Euroopassa, laadukkaampia työpaikkoja, parempaa työllisyyttä. Tämän pitäisi olla sellainen ajattelu, että saadaan enemmän työpaikkoja investointien kautta. Eli enemmän parempia työpaikkoja, enemmän investointeja, ne olisivat avainsanat. Ja niiden avulla me saisimme Euroopassa talousarviomme kohdennettua niin, että saamme budjetilla lisäarvoa ja saavutamme tuon tavoitteen. Nämä ovat siis ne keskeiset sanat, työllisyys ja investoinnit, ennen kaikkea investoinnit. Niihin meidän on keskityttävä talousarviossamme samoilla linjoilla kansallisten talousarvioiden kanssa. Investoinnit ovat tietysti hankalia kriisin ja säästäväisen jakson aikana. Investoinnit vaativat varoja ja varoja on vaikea löytää kriisin ollessa päällä, mutta tämä on kuitenkin ainoa tapa jolla voidaan saada aikaan elpymistä. Joten tarvitaan synergiaa Euroopan budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Se on aivan oleellista. Meidän vuoden 2012 talousarviossamme on otettava ensimmäinen askel tähän suuntaan. Sitä on saatava talousarvio, joka pyrkii luomaan kestävän keskipitkän aikavälin strategian. Se ei saa jäädä lyhyen aikavälin strategiaksi. Sen on oltava kestävä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 2020 strategian puitteissa, josta olemme äänestäneet jo Strasbourgissa, parlamentti hyväksyi siis sitä koskevan päätöslauselman. Me olemme hahmotelleet siinä keskeiset intressimme ja mitä tämä strategia voi tarjota. Meillä on nuo lippulaiva-aloitteet, joissa on paljon mahdollisuuksia. Ne kaikki tietysti tarkoittavat enemmän investointeja, enemmän työllisyyttä, uutta teollisuuspolitiikkaa, työllisyyden taitojen parantamista, nuorison keskittymistä, sillä meillä on ongelma nimenomaan nuorisotyyttömyyden vuoksi. Nämä ovat siis oleellisia aloitteita, ne ovat osa 2020-strategiaa, ja meidän on tuettava niitä, koska niiden avulla saamme enemmän työllisyyttä, laadukkaampaa työllisyyttä. Kyseessä ovat välineet, joilla saadaan aikaan sosiaalinen sisällyttäminen. Tässä päätöslauselmassa olen ottanut esille toisenkin seikan, joka mielestäni on hyvin tärkeä talousarviomme kannalta ennen kaikkea vuonna 2012, sillä me olemme nyt tulossa rahoitussuunnitelman jakson loppuun ja tärkeää on nimenomaan joustavuus. Nyt ollaan tulossa rahoituspaketin seitsemänvuotisen jakson loppuun meidän on oltava realistisempia, meidän on käytettävä joustavuusvälinettä. Ennen kaikkea artiklassa 37 toimielinten välisessä sopimuksessa tuodaan tämä mahdollisuus esille. Me olemme nyt tulossa seitsemänvuotisen suunnittelujakson päät- vapautusvaiheeseen ja meidän on hyödynnettävä tätä välinettä. On kuitenkin myös muita joustavuusvälineitä, joita toimielinten välisessä sopimuksessa on mainittu ja joita me voisimme käyttää. Ensi vuoden talousarviossa tämä on väline, jota meidän on ehdottomasti käytettävä. Se on lähestulkoon velvoite, velvollisuutemme. Me tarvitsemme joustavuutta eri otsakkeiden välille. meidän on käytettävä joustavuusvälinettä, koska tämän seitsemänvuotisen suunnitelman toiseksi viimeisenä vuonna meidän on tarkasteltava sitä, mikä toimii, mikä ei ole toiminut. Ja suunniteltava meidän tulevat toimemme tämän pohjalta tehokkaammin. On toinenkin seikka, josta keskustelimme eh, viimeisessä kokouksessamme, niin sanotut negatiiviset painopistealueet. Mielestäni niistä on edelleenkin voitava keskustella. Olen käynnistänyt kokoukset erityisvaliokuntien kanssa, jotta voisin saada niiden ehdotukset alakohtaisista painopistealueista, mutta luonnollisesti pyrin myös saamaan aikaan sopimuksen ajatellen, että tuloksena olisi budjetti, joka olisi hyödyksi 2020 strategialle, jonka avulla saataisiin enemmän ja parempaa työllisyyttä Euroopassa aikaiseksi. Kiitoksia. Merci, euh, Madame le Kiitoksia esittelijä. Kiitos erinomaisesta asiakirjasta, joka on tiivis ja selkeä ja täsmällinen. Seuraava puheenvuoro. Grazie Presidente per avermi anche ribattezzato. Kiitos puheenjohtaja. Olen itse asiassa Giovanni, mutta joka tapauksessa kiittäisin esittelijä Balsania hänen tekemästään loistavasta työstä. Hän on todella panostanut siihen, että vuoden 2012 talousarvio sopii 2020 strategiaan. Tämä on strateginen lähestymistapa, jonka parlamentti on jo hyväksynyt. Ja meidän täytyy nyt toimia niin, että että vuosittaiset talousarviot ovat linjassa Euroopan prioriteettien kanssa. Me äänestämme tästä päätöslauselmasta täysistunnossa ja näin päätämme parlamentin prioriteeteista. koko tämän jatkomenettelyn ajaksi. Ja siksi minun mielestäni meidän tulisi erityisesti ponnistella, jotta voimme antaa hyvin selkeän viestin komission suuntaan siitä, mitkä ovat parlamentin painopistealueet. Nämä lippulaivahankkeet ovat totta kai hyvin tärkeitä – viittaamme 2020 strategiaan, painopistealueisiin ja lipulaivahankkeisiin. Tästä olemme kaikki samaa mieltä, mutta näissä puitteissa varmaankin talousarviosta tulee kuitenkin melko niukka, tiukka, joten meidän täytyy keskittää käytettävissä olevat määrärahat. Joten aloitteiden määrä ei saa olla liian suuri silloin, kun voimavarat ovat melko rajalliset. Minä hyväksyn sen menetelmän, että eri valiokunnat otetaan mukaan tähän työhön, vaikka meillä olisikin niukka budjetti, niin meidän täytyy käyttää kaikki resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Ja silloin valiokuntien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Eli kun resursseja leikataan, meidän pitää käyttää parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissämme olevat määrärahat. Joten erityisvaliokuntien kanssa tehtävä yhteistyö varmasti on eduksi, jotta voimme tehokkaammin käyttää rajalliset määrärahamme. Kiitos jälleen kerran siis myöskin sitä, että viittasitte taloushallintokysymyksiin. Nyt ensimmäistä kertaa pyrimme siihen, että meillä on jonkinlaista yhtenäisyyttä Euroopan ja kansallisten talousarvioiden välillä – tämän päivän budjetilla ehkä ole paras mahdollinen rakenne, jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tapaa tätä järjestelmää, joten muutamat muutokset saattavat olla pidemmällä aikavälillä tarpeen. Kiitos. Giovanni. Kiitoksia Giovanni. Näiden loistavien, loistavien alustusten jälkeen italialaisten suista voimme kääntää katsemme pohjo, pohjoiseen. Thank you, Chairman. Uh, and, uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset uh, rouva Baltsaanille tästä mietintöluonnoksesta. Muutama lyhyt kommentti. Uskon, että aivan oikeita asioita on käsitelty. Olen erityisen iloinen siitä, että otamme selkeästi esille sen, kuinka 2020-strategia ei toteudu itsestään, vaan siihen tarvitaan paljon poliittista ponnistelua myös budjetin keinoin. On selvää, että tämän vuoden budjettisuunnitelma, eli se budjetti, jota komissio todennäköisesti ensi vuodeksi ehdottaa ja vuodeksi 2013 ehdottaa, ei ole riittävä, joten meidän on tärkeä tehtävä. Meidän pitää pyrkiä budjetti vielä vaikuttamaan. Sama koskee tietysti kaikkia näitä tehtäviä, joita meille Lissabonin sopimuksen myötä on annettu. Haasteena tämän mietinnön kohdalla on se, että tietyllä tapaa me keskitymme siihen, että me tarvitsemme voimavaroja, mutta emme kovinkaan laaja-alaisesti puhu varojen uudelleen kohdantamisesta. Minusta meidän niin pitäisi tehdä. Tiedän, että monet varat ovat aiempien seikkojen myötä sidottuja, eikä paljon uudelleen kohdentamiseen ole varaa, mutta meidän pitäisi selkeän argumentiin puhua myös uudelleen kohdentamisen mahdollisuuksista. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esille, on ainakin tässä englanninkielisessä mietinnön käännöksessä sanottakoon nyt, että tämä äänen sävy neuvostoa kohtaan on ehkä vähän loukkaava. Mielestäni mietinnössä voitaisiin puhua vähän rakentavampaan sävyyn, vaikka olenkin sisällöstä samaa mieltä. En ole ihan kaikilta osin tyytyväinen tähän lähestymistapaan. En siis tarkoita niinkään sisältöä, vaan sanamuotoa. Tämä johtuu siitä, että haluaisin välttää tilanteen, johon päädyimme ennen joulua. Kaikki kai haluamme välttää sen. Minä olen sellaisesta maasta, kuten puheenjohtaja mainitsikin, olen pohjoisesta ja siellä tällaiseen sävyyn kirjoitettu mietintö katsottaisiin hyvin kielteiseksi. Ainakin minun hallitukseni näkisi sen näin. Ja minun on saatava minun hallitukseni ymmärtämään, että me olemme oikeassa, kun me sanomme, että tarvitaan enemmän rahaa 2020-strategian Lissabonin myötä. Jos lähdetään tällä äänensävyllä ahdistamaan neuvostoa nurkkaan jo tässä vaiheessa neuvottelua, se ei oikein auta asiaa. Mutta se on enemmänkin lähestymistapaan liittyvä siis. On tärkeää korostaa niitä tarpeita, joita meillä on. Sitten lopuksi vielä henkilöstöstä. Aivan oikein mietinnössänne toteatte, tämä on totta otsakkeen viisi osalta, että henkilöstön määrän kasvatusta pyrkii, pitää pyrkiä välttämään. En usko, että meillä on unionissa riittämiin henkilöstöä tällä hetkellä. Meidän pitää vastaisuudessa pohtia myös tätä henkilöstön uudelleen kohdentamista, eikä vain uuden henkilöstön palkkaamista me emme koskaan oikein ota sitä huomioon, vaan palkkaamme aina vain uutta henkilöstöä. Tässäkin voitaisiin tarkastella sanamuotoa. Yleisesti ottaen kuitenkin mietintö on hyvä, olette tehnyt hyvää työtä ja me voimme tehdä ehkä joitakin rakentavia tarkistuksia, jotta voimme ottaa esille nämä pienet haasteet, joita toivoin voimani korostaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä kollega. Ymmärrän, että teillä on tarkistuksia hieman pehmentääksenne tätä esitysmuotoa viedä entisestään. Unionissa yksi ongelmistamme on se, että, että eri maissa ilmaisutapa on erilainen. Eli jossakin täytyy sanoa aika tiukkaan sävyyn asiat. Näin ei ole välttämättä Italiassa eikä se, mitä Francesca sanoi, mutta joissakin maissa sanotaan näin. Ja toisissa maissa taas täytyy sanoa miellyttävällä, vienolla tavalla asioita vähän japanilaisen tai kiinalaisen tyyliin. Eli sanotaan ikään kuin, että näin tämä nyt on, vaikka olettekin täysiä imbesillejä. Eli sanamuoto on, on toki tärkeä. James Ellis on varmasti tällaisten hienovaraisten lausuntojen mestari. Euh, en tiedä, puheenjohtaja. Olen havainnut, että tänä aamuna ystävämme pöydän ympärillä. Fernandes puhuu ranskaa, Salvador puhuu englantia. Minun täytyy varmaankin noudatella tätä linjaa ja puhua ranskaa. Voitaisiin päästä eroon kaikista tulkeista tätä kautta. No, joka tapauksessa puhun hieman eri tyyliin. Kolme seikkaa näiden kommenttien jälkeen ei voi välttää sitä, että ympäristöjäsenvaltioissa on sellainen, että budjetit ovat varsin tiukkoja, säästöbudjetteja. Budjettivastuun ei pidä automaattisesti tarkoittaa tiukkaa budjettikuria. Tämä on sellainen signaali, jossa täytyy kyllä äh, välttää väärinymmärryksiä. Äh, tiettyissä maissa on tiukka linja ja jos nyt sitten sanotaan, että ei meidän maassamme tarvitse tällaista tiukkuutta noudattaa, niin se ei välttämättä ole aivan oikea suunta, mihin, mihin halutaan edetä. Ensimmäinen kommentti liittyy kohtaan 21 tässä asiakirjassa. Niin kuin edustaja Haglund totesi, meidän pitäisi tutkia kaikkia toimiamme toistaiseksi niin, että todellakin havaitsemme, tarvitsemmeko kaikkia sitoumuksia, joihin on sitouduttu. Tässä vähennettäisiin sitoumuksia, jotta voitaisiin vähentää maksamatta olevien sitoumusten määrää. Eli kaikissa budjettikohdissa pitää todellakin tutkia sitä, tarvitsemmeko me todellakin näitä määrärahoja, jos ne kuitenkin on maksatettu varsin heikolla tasolla Tämä tutkimus on tehtävä hyvin tarkkaan ja huolellisesti, koska kaikki eurot on käytettävä viimeisen senttiin asti hyödyksi. Sitten 2020 meidän täytyy toimia niin, että tämä hanke eh, olisi oikealla tiellä, mutta toki täytyy huomata, että välttämättä kaikkiin toimiin 2020 ei tarvita määrärahoja tässähän on kyse siitä, että innovoidaan, vapautetaan ikään kuin ihmis- äh, ja voimavaroja, jotta saadaan aikaiseksi toimintaa. Aina ei tarvita rahaa, vaan tarvitaan toimintaa jäsenvaltioissa. Lopuksi, kun puututaan kieliasuun, voin yhtyä tässä edustaja Haaglundiin. Tässä kohdassa viisi kieli on aika tiukkaa, voimakasta. Korostetaan sitä, että ei pitäisi, yrit, pitäisi toimia niin, että, että ei eurooppalaista solidaarisuutta vaaranneta näillä budjettileikkauksilla. Tämä on minusta aika kova sanamuoto tietyt jäsenvaltiot nyt leikkaavat todellakin rankalla kädellä budjettejaan, eli, eli tässä täytyy kyllä olla huolellinen ja varovainen. Muuten käy niin, että 2012 budjetti korostaa toki sitä, mitä meidän täytyy tehdä, eli päästä eteenpäin, mutta sitten suurelle yleisölle Euroopassa osoitetaan, että me olemme niitä, jotka haluamme käyttää enemmän rahaa, koska en ainakaan tätä Isossa Britanniassa halua välittää tässä muodossa. merci James. Kiitos James Portage qui s'est couvert de gloire dans Commission Chou. Siellä valiokunnan edustaja Lewandowskin johdolla keskustellaan vaikeista asioista. Mas, eh, enfim, eu acho que podíamos estar todos de acordo. Niin, puheenjohtaja, minä uskon, että voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että jos olisi kyse yksinkertaisesti vain kielen äänen sävystä, koko asia olisi helposti hoidettavissa. Mielestäni tässä ongelmana on ennen kaikkea Francescan ongelmana se, että meidän on todella pyrittävä kertomaan aika ikävä läksy Esittelijä on mielestäni aivan oikein vakuuttunut siitä, että Euroopan budjettia tulisi käyttää työpaikkojen luomiseen ja kestävän kasvustrategian ylläpitämiseen. Ja tätä varten Euroopan budjetin tulisi olla. Sama pätee myös kansallisiin talousarvioihin, mutta skenaario, joka tässä kohdataankin, on oikeastaan sellainen budjetti, joka tuo vain nollakasvua. Itse asiassa emme varmaan saa mitään todellista kasvua, kun otamme huomioon inflaatiotekijän. Joten voidaan hyvin puhua siitä, keskustella siitä, onko koko 2020 strategia kovin minkään arvoinen. Minusta se ei ole juurikaan minkään arvoinen, koska se perustuu vain kauniille sanoille. Ja tässä kohtaa minä olen eri linjalla kuin kollegamme Rova Baltsani. Minä olen nimittäin sitä mieltä, että me voisimme hyvinkin yrittää ratkaista tämän hyödyntämällä synergiaa, joka syntyy eurooppalaisen ja kansallisten talousarvioiden välille. Mutta ainoa synergia, jota minä tässä näen, on 2012 tulevat talousarviot kansallisella tasolla vuoden 2012 jälkeen eivät tuo mielestäni oikein muuta synergiaa kuin leikkauksia. Ei näissä muuta käytännön synergiaa ole kuin leikkauksia, leikkauksia, leikkauksia ja leikkauksia mikä tarkoittaa myös leikkauksia julkisissa investoinneissa. En havaitse minkään muunlaista synergiaa, joten selvästikin kannatan kyllä sitä, että asetetaan negatiivisia painopistealueita selvästi niin, että saadaan paras mahdollinen Euroopan budjetti ja saadaan hyödynnettyä mahdollisimman paljon myös joustavuutta. Olen sataprosenttisen samaa mieltä tästä. Minulla ei ole mitään suuria illuusioita tästä eurooppalaisesta ohjauskaudesta sellaisena kuin se oli nyt käynnistynyt. Minusta se ei tuo mitään parempaa koordinointia politiikkaan. Minusta sillä on nyt oikeastaan vain yksi ainoa tavoite. Säästäväisyys, säästäväisyys, säästäväisyys. Ja ehkä kollegat eivät ole tästä ihan samaa mieltä, mutta minusta pelkkä säästäväisyys ei luo työpaikkoja. Certo. Mais quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas arroser. Jos ei vettä ole, niin kastelu on kovin vaikeaa. Se on tämän vuoden ongelma. Isabelle Durand. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Voimme yhtyä hyvin pitkälti hänen linjaansa ja ajatuksiinsa, aivan erityisesti liittyen Eurooppa 2020 ajatukseen ja siihen, että on tarve luoda työpaikkoja Tällä hetkellä meihin kaikkiin kohdistuu kova säästöpaine, mutta meillä on myös poliittinen hanke, joka luo työpaikkoja. Ja joskus kuri, säästäväisyys on, on keino tai tie päästä tavoitteeseen. Eli tässä voin kyllä yhtyä tavallaan mietinnön johtoajatukseen. Eh, pitäisi kuitenkin huomioida erityistilanne. Tässä mietinnössä varmaan pitäisi jollakin tavalla huomioida myös se, mitä arabimaailmassa tapahtuu. Tietenkään ei pidä lähteä eh, budjettikohdittain käydä, käymään lävitse kaikkia kohtia, eh, mutta tapahtumat tällä hetkellä ovat kovin dramaattisia ja niillä varmasti on vaikutusta myös meidän budjettiimme ja sen pitäisi heijastua myös päätöslauselmaan. Merci, Isabel. Kiitos Isabel. Jos toivottani niin toivotte, voitte tehdä kirjallisesti tämän muutosesityksen. Näin varmasti esittelijä voisi siitä hyötyä. Jöran Färm. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja kuten minäkin, Karl Haglund on myös pohjoisesta ja minun täytyy todeta, että Suomessa poliittisessa keskustelussa äänensävy on usein varsin suora, se pitää paikkansa, mutta ehkä suhde on vähän toisenlainen Euroopan unioniin, ehkä se on vähän herkempi, varsinkin koska Euroopan vastainen puolue on nyt Suomessa nopeammin kasvava poliittinen puolue, se voi pitää siis paikkansa. Minä haluaisin reagoida, koska minusta Francesca on aika diplomaattinen äänensävyssään tässä asiakirjassa. Olen silti samaa mieltä Karlin kanssa. Ei ole mitään syytä käydä kovaa taistoa sanamuodosta tai provosoida muotoiluilla. Pitää keskittyä sisältöön, se on selvää. Ei pidä lähteä lippuja heiluttelemaan. Eli jos voimme jotakin sanamuodon osalta tehdä, niin hyvä. Mutta itse sisällöstä minusta on äärimmäisen tärkeää sanoa, kuten rouva Durand totesi, että meidän on tehtävä jotakin kaikkien näiden uuden, uusien haasteiden eteen, joita Euroopan unioni kohtaa, eli tässä on Eurooppa 2020 strategia, työpaikat, investoinnit. En lähtisi tekemään tarkistuksia eri otsakkeista, eri budjettikohdista. Mielestäni on erittäin hyvä, että Francesca on pitänyt tämän lyhyenä ja ytimekkäänä. Ei olla lähdetty käsittelemään yksittäisiä otsakkeita ja vetoaisinkin muihin puolueiden ryhmiin ja valiokuntiin, ettei tehtäisi tarkistuksia niin, että tästä tulee laaja-alainen mietintö, joka käsittelee jo eri otsakkeitakin meidän on äh, säilytettävä ne periaatteet, joiden puolesta taistelimme viime vuonna. Meidän ryhmämme tekee jonkinlaisen tarkistuksen, yksi, kaksi, en tiedä montako, mutta on tärkeää, että Euroopan unionin budjetissa voidaan ottaa huomioon nämä haasteet, joista Francesca puhuu, Eurooppa 2020 työpaikat ja niin edelleen, mutta voi kohdata myös uusia haasteita, joihin Rova Durant puuttui. Eli keskitymme ennen kaikkea kykyyn kohdata uusia haasteita, emme mene yksittäisiin budjettikohtiin tai otsakkeisiin. Se olisi tärkeää. Merci, Göran. Kiitos, Göran. Haluaisin tukea tätä ajattelutapaa. Tällaista johtoajatus, suuntaviiva, ajattelua sellaisena kuin Jöran Färm sitä korosti. Ihan näin ohimennen totean, että Tässä on havaittavissa mielenkiintoista kehitystä sen suhtaan, miten äh, ruotsin ruotsalaiset ja toisaalta suomen ruotsinkieliset ilmaitsevat itseään hieman toisella tavalla. Olen varma, että tämä, tämä kieli, ää, äh, hienouksien esille tulo varmasti jatkuu tämän kokouksenkin aikana. Andreasen. Dernier orateur. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin toistaa argumentit, jotka esitin silloin, kun neuvotteluissa olimme samassa vaiheessa, kun puhuttiin vuoden 2011 talousarviosta. Mielestäni tämän parlamentin ja Euroopan unionin työ ei ole oikein menestyksekästä tässä budjettiharjoituksessa ja se käy ilmi, kun katsotaan, miten paljon siirtoja meidän pyydetään hyväksyvän vuosittain. Ja miten suuri osa näistä jää käyttämättä vuoden loppuun mennessä. Joten minun mielestäni meidän pitäisi tehdä enemmän työtä, jotta talousarvion laatiminen olisi tehokkaampaa työtä. Enkä näe, että tässä harjoituksessa olisi kasvattamisen mahdollisuutta, vaan reaalisesti ajatellen budjetin leikkausten mahdollisuuksia. Kriisistä poispääsyn strategia ei ole 2020-strategia, vaan tämän strategian pitäisi olla nyt jo paikallaan. Ehkä sen olisi pitänyt olla Lissabonin strategia, joten viittaus, jonka esittelijä Balsani tekee 2020-strategian tässä asiakirjassa, ei mielestäni oikein esittää lisäuskottavuutta tälle vaatimukselle, että tarvitsisi enemmän määrärahoja. Tätä pitäisi pohtia edelleen mielestäni. Kiitos. Francesca. Kiitos. Francesca, haluatteko esittää vielä johtopäätökset? Grazie. Ringrazio tutti per... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat puhuneet me varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että pitää keskittyä tärkeisiin asioihin ja ennen kaikkea korostaa 2020 strategia. Alakohtaisten painopistealueiden määritelmä on tiimityötä, jota teemme erityisalojen valiokuntien kanssa, mutta on selvää, että tässä ollaan erityisen hankalassa vaiheessa, kun määritellään suuntaviivoja. Tulee hankalampia vaiheita, kun käsitellään itse lukuja, ja silloin me voimme ryhtyä kokoamaan omia painopistealueitamme ja arvottamaan niiden kustannuksia. Sitten tuo kysymys kielteisistä, negatiivisista painopistealueista ja niiden uudelleen kohdentamisesta. Sehän nousi esille useampaan otteeseen. Jotkut ehkä voivat päätellä tästä, että meillä ei olisi mitään negatiivisia painopistealueita, koska talousarvio on jo pitkälti hahmoteltu ja siksi vetoaisinkin kollegoihin, että he ryhtyisivät antamaan erityisiä esimerkkejä siitä, mitä he haluavat nähdä mahdollisina negatiivisina painopistealueina. Näin voisimme valmistautua kokouksiimme erityisalojen valiokuntien kanssa niin, että saamme aikaan hiukan tiukemman tulkinnan budjetista ennen kuin siirrymme seuraavaan vaiheeseen huhtikuun lopussa. Silloin meille tulee talousarvion ensimmäisen luonnoksen ensimmäinen käsittely. Sen jälkeen voimme ryhtyä kokoamaan näitä alakohtaisia painopistealueita, joista neuvottelemme yhdessä erityisalojen valiokuntien kanssa ja saamme paremman käsityksen siitä, miksi luvut muodostuvat, koska todennäköisesti tänä vuonna me saamme sellaisen komission ehdotuksen, joka eroaa hiukan siitä, mitä ehkä odotamme tämän rahoitusohjelman vuoksi. Kiitoksia. Kiitos Francesca, kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Muistutan, että tässä kohdassa tämän mietinnön osalta olemme päättäneet 7. helmikuuta kokouksessamme, että ottaen huomioon määräajat, valitettavasti emme voi kunnioittaa tavallista käännösmääräaikaa. Tarkistusten täytyy olla perillä 8. maaliskuuta kello 12 mennessä englannin kielellä. Tämä aiheuttaa kyllä tämän ruotsin ongelman sitten, ruotsin kielen ongelman. No niin, kiitoksia. Tässä vaiheessa me emme käsittele kohtaa viisi, eli Euroopan parlamentti ja ennakkoarvotulosten menoista. Ottaen huomioon, mitä edustaja Fernandes sanoi, me palaamme tähän kohtaan vielä Ehdotan, että siirrymme kohtaan 20. Helga on esittelijä. Helga esittelee meille useita määrärahasiirtoja. Ehdotan, että käsittelemme vain tätä ulkoisen ulkosuudenhallinnon siirtopyyntöä. Patrick Child on paikalla ottaen huomioon se, että Haglund halusi heti tämän jälkeen oman kohtansa käsittelyyn. Puhumme nyt vain tästä ulkoisen palvelun siirtopyynnöstä ja sen jälkeen sitten katsomme Haglundin kohdat, jotta aikataulu sitten sopisi kaikille kollegoille. Helga, voisitko esitellä tämän siirron? Ole hyvä. Okay, thanks, um, Alain. The... E- Selvä, kiitos alaan. Ulkosuhdehallinto on pyytänyt siirtoesitystä rakennus- ja turvallisuus- ja muu, muut menot, toimijoiden välinen yhteistyö, 1,6 miljoonaa euroa. Ulkosuhdehallinto esittää tarvitsevansa näitä määrärahoja, jotta sopimustyöntekijöitä voidaan palkata komission, jotta voidaan valmistella hallintoa uudessa ulkosuhdehallinnon rakennuksessa. Tämä noudattelee service level arrangementia, joka on sovittu ulkosuhdehallinnon komission ja infrastruktuuri- ja rakennusyksikön välillä. Joten jotta saatte ensimmäisen käsityksen minun kannastani ja huomioistani, minä esitän vähän epäilyksiä siitä, että komission henkilöstöä näin tuetaan ulkosuhdehallinnon budjetin kautta. Ja haluaisin ulkosuhdehallinnolta tietää, eikö olisi oikein maksaa komission budjetin kautta näille henkilöille. Muut jäsenet varmasti toivoisivat myös lisätietoa näistä sopimuksista, joita on tehty eri yksiköiden välillä aikaisemmin. Ja haluaisin myöskin kuulla kollegoiden kommentteja ja sitten palaan omiin suosituksiini. Kiitos. Je vous remercie. Kiitoksia. Ei ole puheenvuoropyyntöjä kollegoiden suista. Kenties eh, herra Charles voi välittömästi vastata. Pääjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tämä on meille nyt vähän uutta, tällainen eh, budjetin hallintaprosessi. Tämä on siis meille myös hyvä mahdollisuus oppia ja kertoa teille, miten hankala tämä oppiminen meille voi olla. Tämä kyseinen siirto, kuten esittelijä totesi, pyrkii mahdollistamaan sen, että me voimme maksaa tietyistä palveluista, joita me saamme komission eri osastoilta, jotta voidaan saada hallinnollista tukea henkilöstöllemme. Ennen kaikkea kyse on henkilöstöstä, joka on tullut ulkosuhdehallintoon neuvoston sihteeristöstä aiemmin eh, heidän palkkansa, terveysetunsa ja kaikki muut on hoidettu neuvoston suorien palveluiden yksiköiden kautta. Nyt kun olemme pyytäneet komission yksiköitä hoitamaan nämä toimet meidän on hiukan vahvistettava komissiota, korvattava komissiolle. Tämä on normaali suhde toimielinten välillä ja tämä on luotu, jotta ulkosuhdehallinnon itsensä ei tarvitsisi luoda suuria hallinnollisia lisäyksiköitä, kun vastaavat palvelut voidaan saada olemassa olevilta toimielimiltä ja siten hyötyä mittakaavaedusta. Tarkoituksena on nyt varmistaa, että meillä on tämä toimielinten välistä yhteistyötä koskeva budjettikohta riittämiin varoitettuna, jotta me voimme eh, kattaa koko henkilöstön tarpeet ulkosuhdehallinnossa. Me ehdotamme, että nämä varat otetaan budjettikohdasta, joka liittyy rakennusten turvallisuuteen, koska emme odota tarvitsevamme tuohon täysimääräistä summaa uutta rakennusta varten. Muutamme siihen todennäköisesti vasta vuoden loppupuolella. Tämä on siis yksi budjettikohta, josta nyt jo voimme havaita, että siinä tulee olemaan ylijäämää. Tarkoituksena on siis, kuten totesin, varmistaa se, että voimme täyttää sitoumukset, joita muille toimielimille olemme tehneet, ennen kaikkea komissiolle. Voimme siis tarjota sellaiset tukipalvelut, jotka ovat riittävät niin ettei tarvitse luoda niitä erikseen ulkosuhdehallintoon. Ne ovat kuitenkin lisätoimia, joihin komissio on meidän puolestamme eh, sitoutunut. Ne koskevat uutta henkilöstöä, joka ulkosuhdehallintoon tulee neuvoston sihteeristön puolelta. Eh, Kiitoksia. Haluaisin olla varma siitä, että ymmärsin oikein. Tämän tapaisia siirtoja me tarvitsemme tällä hetkellä, koska nyt on ensimmäinen vuosi oikeastaan kyseessä siitä, kun ulkosuhdehallinto toimii. Eli tarvitaan määrärahoja ensimmäistä kertaa ulkosuhdehallintoon ja toisaalta niihin eh, toimijoihin, joilla on henkilöstöä, eli komission. Ensi vuonna tällaista eh, suhdetta, eh, tilinpitosuhdetta ei enää tarvittaisi ulkosuhdehallinnon ja komission välillä. Eli tämä on tällainen kertaisku niin, niin sanotusti. Olen samaa mieltä puheenjohtaja, että tällaisessa alkuvaiheessa, kun me vasta luomme toimintaamme, tämä on hiukan tarpeellinen ennen kaikkea ajatellen niitä palvelutasosopimuksia, jotka olemme tehneet komission ja neuvoston sihteeristön välillä. Ne saatiin vietyä loppuun vasta viime vuoden lopussa eli sen jälkeen, kun budjetin perusrakenteesta oli jo päätetty. Ja kun hahmottelemme tulevien vuosien budjettia, toivottavasti voimme olla hiukan täsmällisempiä ennakoidessamme tiettyjen lukujen menoja, eli tulisi vähemmän tämän tyyppistä säätämistä eri lukujen välillä. Kiitos, edustaja Potash on pyytänyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä, keskustellaanko näistä kuudesta siirtoesityksestä tässä yhteydessä, koska tässä on yksi siirtoesitys, josta haluaisin puhua. 1500 euroa kuukausittain meppien avustajille. Eikö siitä keskustella tänään? Sekö hoidetaan siis myöhemmin? Kysy, kysyn vain, kun se on tuossa kohdassa 70, koskakaan siitä puhutaan, puheenjohtaja. Pas d'autres demandes de parole. Eikä ole muita puheenvuoropyyntöjä. Esittelijä, mikä on teidän suosituksenne? Um, so given um, the general interest... Uh... Kun ajatellaan, että ulkosuhdehallinto on varmasti meidän kaikkien etujemme mukaista, niin minä puoltaisin tätä siirtoesitystä. Je remercie. Donc je soumets au vote. Kiitos. Äänestetään tästä siirrosta. Pelkästään tästä siirrosta siis. Muut siirrot tulevat käsittelyyn myöhemmin esittelijältä. Puolesta. Siirron puolesta. Kiitos. Vastaan. Yksi vastaani. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Kiitoksia. Nyt Siis palaamme näihin muihin eh, Helgan siirtoihin myöhemmin hetken kuluttua, mutta ehdotan, että nyt siirtyisimme kahteen mietintöön, jotta nopeasti meille esittelee kollega Haglund. Toinen Anne Jensenin eh, sijaisena. Ja toinen sitten ihan henkilökohtaisesti omissa nimissään. Kyseessä on kehitysmaille annettava tuki. Kohta 11. Haaglund, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and thank you for... Kiitokset puheenjohtaja ja kiitos, että olette joustava tämän aikataulun suhteen. Kuten sanottiin, tämä on Jensenin valmisteleva. Hän ei valitettavasti voi olla paikalla tänään. Hän on tehnyt mielenkiintoisen lausunnon, jossa otetaan huomioon kritiikki kritisoidaan uutta tapaa työskennellä kehitysyhteistyöpolitiikan saralla. Tarkastellaan lähinnä, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut. Se on esittänyt hyvin kriittisen kertomuksen. Hän ottaa esille tiettyjä seikkoja, joita siinä mainittiin, jotka ovat hyödyksi. Hän pyrkii myös korostamaan sitä, että meillä ei voi olla tällaista yhden politiikkaa mm, kuten on pitkälti komissiossa ollut. Hän pyrkii korostamaan tätä hän korostaa myös sitä, että tarvitaan terveet riskinhallintapuitteet, jotka on edelleen kehitettävä ja pantava myöhemmin täytäntöön. Hän korostaa myös sitä, että meillä pitäisi olla enemmän tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa lahjoittajamaissa, meidän maissamme, mutta myös eh, jotta perillä vastaanottajamaissa ymmärrettäisiin ja nähtäisiin, mitä näillä varoilla tehdään, jotta tietoisuus tästä kaikesta työstä maiden auttamiseksi kasvaisi. Ja sitten on pitkällinen keskustelu Euroopan kehitysrahastosta ja sen sisällyttämisestä yleiseen talousarvioon. Se ei ole mikään uusi seikka, mutta se on otettu tässä esille mielestäni oikein hyvin ja tasapainoisesti eh, ottaen huomioon koko historiallisen ja institutionaalisen taustan, joka tähän nykyiseen tilanteeseen EKRn osalta on johtanut. Ja sitten lopuksi vielä hän korostaa sitä, että tarvittaisiin enemmän koordinointia – budjettituessa kolmansille maille, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyys. Näinhän monta kertaa nykyisin on. Hän korostaa samalla sitä, että meidän on mietittävä, kuinka voimme ottaa huomioon yhtenäisyyden eri vaatimuksissamme näille maille. Moneen otteeseen nämä maat joutuvat vastaamaan erilaisiin erillisiin vaatimuksiin Euroopan unionin jäsenmailta. Tässä siis nämä Jensenin lausunnon eri seikat, ja koska lupasin puhua lyhyesti ja ytimekkäästi, päätän tähän puheenjohtaja. Kiitoksia. Je vous C'est donc Kiitoksia. Me valmistelemme parlamentin vastinetta komission vihreän kirjaan. Henkilökohtaisesti voin esittää huomioon, että ne huomattavat tapahtumat, jotka ovat käynnissä Välimeren eteläpuolella, niin tuovat meidät kyllä sen kysymyksen eteen, että ehtoon täyt, eh, tukeen täytyy liittyä tiettyjä ehtoja. Se on ehdollista. Jörn Fam pyysi puheenvuoroa. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kommentti tähän. Olemme periaatteessa edustaja Jensenin kanssa samaa mieltä hänen tässä esittämästään tämän tekstin perussuunta on niin ihan hyvä, mutta muutama lisäys meillä olisi. Teemme ehkä tarkistuksia, mutta meidän tulisi mielestäni enemmän painottaa sitä, että tämä on hyvä, tärkeä väline ja sillä pitäisi olla ehkä enemmän painoarvoa kehityspolitiikassa kuin tänä päivänä monista periaatteellisista syistä, koska se ei ole mitenkään byrokraattinen väline – jos meillä voi budjettituen osalta olla arviointivälineet ja jos näin voidaan parantaa demokratiaa. Meidän pitäisi olla vielä tarkempia, kun puhutaan siitä, että tarvitaan selkeät indikaattorit, jotka mahdollistavat tällaisen budjettituen arvioinnin. Selkeät indikaattorit, tämä on tärkeä vaatimus, jotta jotta vältetään ongelmat tämän tyyppisen tuen kanssa. Kolmanneksi edustaja Jensen mainitsee sen, että kansalaisyhteiskunta, demokraattinen yhteiskunta pitää saada mukaan tähän työhön. Tässä tarvitsemme lisätarkkuutta, jotta tässä menettelystä tulee oikein avoin, ei ainoastaan hallitusten järjestelmä. Meidän pitäisi systemaattisesti saada parlamentit ja kansalaisyhteiskunta vuoropuheluun mukaan, kun näistä välineistä keskustellaan. Ja lopulta meistä on tärkeää lisätä myös EUn puolelta koordinointia. EUn varsinainen vahvuushan löytyy siitä, että unionilla on enemmän painoarvoa kuin yksittäisillä jäsenvaltioilla. Me voimme koordinoida, jotta byrokratiaa vähennettäisiin ei ainoastaan meidän maistamme, vaan vastaanottavasta maasta myös. Voisimme siis enemmän painottaa koordinointia myös tämän välineen osalta EUn jäsenvaltioiden kesken. Näin saataisiin enemmän tuloksia budjettitukea annettaessa. Me esittäisimme siis muutaman tarkistuksen näistä aiheista. Muuten olemme periaatteessa suunnasta samaa mieltä. Kiitos. Merci, Göran. Kiitos, Göran. Sidonia. Hän on kollega Koskovskin puhemiehenä täällä. Hän on EPPn varjoesittelijä. E, dokładnie tak, panie przewodniczący. Mam e, listę od e, pana posła Todellakin puheenjohtaja. Tässä edessäni on kirje kollega Koslovskilta ja luen tämän nyt, sillä meidän ryhmässämme, Euroopan kansanpuolueen ryhmässä, hän on vastuussa tästä lausunnosta. Tässä tämä kirje. Herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin kollegat, olen kovin pahoillani siitä, että en voi olla paikalla, koska olen tällä hetkellä Zagrebissa Euroopan kansanpuolueen puheenjohtajiston kokouksessa. Siksi en voi olla mukana keskustelemassa budjettituesta kolmansille maille. Tämän kirjeen aluksi haluaisin ilmaista kunnioitukseni ja onnitella esittelijää hänen laatimastaan lausunnosta. Mielestäni tämä lausunto on hyvin fokusoitu. Se on hyvin tärkeää myös budjettivaliokunnan näkökulmasta. Olen sitä mieltä, että Euroopan kehitysrahaston sisällyttäminen yleiseen talousarvioon on äärimmäisen tärkeää. Rahasto on varsinaisen budjetin ulkopuolella ja Euroopan parlamentin valvonnan ja vaikutusvallan ulkopuolella, mikä koituu itse kehitysyhteistyöpolitiikalle haitaksi. Meidän pyr- pitäisi pyrkiä tekemään tästä rahastosta oleellinen osa yleistä EU-talousarviota. Haluaisin todeta, että mahdolliset tarkistukset ovat täydentäviä eivätkä muuta voimakkaasti näitä ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt. Uskon, että kehitysyhteistyön ennustettavuus on äärimmäisen tärkeää. Sitä tulisi korostaa, sillä kovin usein budjettituki, budjettiapu on hyvin tärkeä osa kehittyvän maan talousarviota. Ja siksi uskon, että näiden kehittyvien maiden tulisi laatia suunnitelmansa ja strategiansa niin, että otettaisiin huomioon myös EUn antama kehitystuki. Budjettituki, jota annamme, eh, pitäisi saada luonteeltaan monivuotiseksi. Olemme myös sitä mieltä, että jäsenvaltioiden ja komission tulisi työtä paremmin ja tehdä selkeä työnjako. Tämä on itse asiassa yksi tärkeimmistä painopistealueista, joita OECDn tuen tehokkuutta tutkinut työryhmä asetti. Jos meillä on esimerkiksi useita eri toimia, jotka ovat keskenään epäjohdonmukaisia, jotkut ongelmat, joita Jensen mietinnössään mainitsee, syntyvät juuri tästä syystä on äärimmäisen tärkeää korostaa näitä kysymyksiä, joita minä tässä toin kirjassani esille. Kiitoksia Helga Tylpä. Thank you, Chair. I, um... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin painottaa sitä, että meidän on opittava menneisyyden virheistä, erityisesti kun ajatellaan kehitysmaille annettavaa tukea, niin – näin on osittain tuettu korruptoitunutta eliittiä ja tukivarat eivät mene niille ihmisille, jotka tukea eniten tarvitsivat, erityisesti ajattelen naisia, mutta en ainoastaan naisia. Tässä olisin Jörenin kanssa pitkälti samaa mieltä. Tarvitsemme vähän järjestelmällisemmän lähestymistavan. Meidän täytyy oppia menneisyyden virheistä ja me tarvitsemme selkeät indikaattorit. Me haluamme kansalaisyhteiskunnan mukaan, kansalaisjärjestöt, parlamentit, ei niin, että keskitytään ainoastaan eliitin rahoittamiseen. Siihen liittyy omat ongelmansa. Ei se tarkoita sitä, että eliitti on aina pahasta, mutta me haluamme laajemman lähestymistavan, jotta voimme toimia tehokkaammin, olla suuremmaksi avuksi. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia me varmasti teemme. Erityisesti ehkä viimeinen poliittinen kommentti Euroopan unionin on harkittava uudestaan politiikkaansa autoritääristen valtioiden suuntaan. Ajatellaan Libyaa, Egyptiä, Tunisia ja niin edelleen. Ja siksi tällä Mietinnöllä on oltava poliittinen vaikutuksensa. Kiitos. Monsieur Portage vera... Kiitoksia. Edustaja Portas haluaa lisätä hieman tähän vielä. Eh, Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että minä haluan kyllä vahvistaa kovasti sen, mitä eh, herra Färm ja Robert Hyppel sanoivat. Eihän tähän ole juuri mitään lisättävää, mutta yhden seikan haluaisin nostaa esille kuitenkin. Jonkinlainen joustava vastaus EU-rakenteilta kolmansille maille. Annan tästä teille esimerkin, jotta ymmärrätte, mistä minä puhun. Juuri tällä hetkellä, kun me täällä keskustelemme, Egyptissä on olemassa komission edustusta, ikään kuin ulkosuhdehallinto siis, joka jatkaa edelleen rahoitusta Egyptin kansalaisjärjestöille – jotka ovatkin sellaisia kansalaisjärjestöjä, joiden taustalla on aiempi hallinto. Jotkut niistä itse asiassa jopa entisen presidentti Mubarakin puolison johtamia. Ja kun luodaan uusia kansalaisjärjestöjä, jotkut niistä jatkavat tuota työtä, jota ne ovat aiemmin tehneet maan alla ne eivät puolestaan saa rahoitusta, koska kaikki tämä rahoitus on niin byrokraattista ja me reagoimme tapahtumiin hyvin hitaasti. Kiitoksia. Niin, kiitos, ystävä. Niin kuin useat ovat tuoneet esille, niin todellakin katson, että meidän on huomioitava ne tapahtumat, jotka ovat olleet käynnissä erityisesti tietyissä maissa Välimeren eteläpuolella. Meidän täytyy tehdä jonkinlainen katsaus antamastamme tuesta niille maille, joissa hallitus ei ole demokraattinen. Valitettavasti usein näin on kehitysmaissa nimenomaan. Voimme todeta, että tästä on tehtävä se johtopäätös, että käytännössä joko suoraan tai epäsuorasti viranomaiset käyttävät tukia omaksi hyödykseen diktatuurissa, taikka sitten toimitaan niin, että tuki menee suoraan kansalle, ihmisille. Eli tässä tapauksessa me sitten tuemme kansaa, jotta he kestäisivät diktatuurin oloissa. Nyt varmasti tämän mietinnön yhteydessä on tullut hetki tehdä kokonaisarvio ja tehdä ehdotuksia uudelleen suuntauksista. Anne Jensenin mietinnön osalta voin kiittää Karl Haglundia siitä, että hän esitteli nämä pääsuunnat ja pääkohdat. Määräaika tarkistukselle on 15. maaliskuuta puolilta päivin. Me hyväksymme lausunnon 31. maaliskuuta. Ja hyväksyminen olisi sitten kesäkuussa päätöslausuman muodossa täysistunnossa. Gert Pöttering on tullut tällä välin paikalle. Tervetuloa, kiitos läsnäolosta. Hänen eh, esittelemänsä kohta on tällä kello 10.30. Edustaja Haaklund, voisitteko 15 minuutissa esittelijän ominaisuudessa esitellä meille kohdan 12 esityslistalta? Siinähän on kyse väliarvioinnista, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnista. Jos voitte puhua lyhyesti niin, että voimme todellakin kunnioittaa niitä sitoumuksia, joita meillä on aikataulun suhteen, su- suhteessa Hans-Gert Pötteringin kanssa. Edi- e, esitteli, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'm gonna try... Kiitos. Puheenjohtaja, pyrin olemaan nyt tehokas suomalainen. Me puhumme tässä lausunnosta, jossa arvioidaan tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa – ja siinä keskitytään lähinnä budjettikysymyksiin, joten eikään tämä hoidu melko nopeasti. Tämä ei ole kovin pitkä teksti, koska merkkimäärä on tietenkin rajoitettu tässä yhteydessä. Mutta tärkeä kysymys tämä on, ja se tietenkin liittyy esimerkiksi edustajan Balsanin mietintöön. Katsotaan seuraavaa vuotta. Meidän pitää katsoa, miten tärkeää politiikkaa voidaan linjata – 2020 strategian ja tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma on yksi tärkeimpiä näissä yhteyksissä. Meidän on katsottava, mitä voimme tehdä. Tämä tietenkin liittyy lähinnä vastuuvaliokunnan työhön, ITREn työhön, mutta meillä on myös tärkeä roolimme. Ja siitä haluankin lähteä liikkeelle. Haluaisin painottaa tässä lausunnossa sitä, että on huolehdittava siitä, että tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma noudattelee EU 2020 tavoitteita, kun tämä ohjelma on vielä käynnissä ja tähän liittyen voidaan pohtia, mitä voimme oppia tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta, kun kahdeksas puiteohjelma saadaan melko pian. Seitsemännestä puiteohjelmasta meidän pitäisi oppia ja 2020 strategian täytäntöönpanosta ja katsoa, miten näitä oppeja voidaan käyttää hyödyksi puiteohjelmassa numero kahdeksan. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että tämä väliarviointi väliarviointi esittää melko monia puutteita nykyisen puiteohjelman täytäntöönpanossa ja komission on suhtauduttava vakavasti näihin huomioihin ja tätä ei voida liikaa korostaa. Tehokkaampaa täytäntöönpanoa tarvittaisiin seitsemännen puiteohjelman osalta, jotta päästäisiin tämän ohjelman kaikkiin tavoitteisiin. Lisäksi halusin puhua tästä riskinhallintavälineestä – me tarvitsisimme tähän välineeseen paremman pääsyn, koska tiedämme esimerkiksi, että sitä ei ole kaikissa maissa tutkimuksen rahoitukseen käytössä. Toinen asia, jota halusimme painottaa, on mahdollisuus saada mukaan enemmän PK-yrityksiä tutkimuspolitiikkaan myönteisessä mielessä, jotta voidaan saada aikaan lisää työpaikkoja ja kasvua. Halusimme painottaa myöskin sitä, että tutkimusinfrastruktuuria rahoitetaan EU-sta ja tämä liittyy lähinnä akateemiseen tutkimukseen. Pitäisi katsoa, miten tästä voisi olla hyötyä myös yksityisille monenlaisille tutkimushankkeille. Toinen asia, jota halusin painottaa, on se, että olemme ehkä olleet vähän varovaisia tutkimuspolitiikassamme, emmekä ole tukeneet korkean riskin tutkimusta. Siellä on kuitenkin paras potentiaali, kuten tiedämme, saada uusia tärkeitä löytöjä. Tässä ehkä olemme keskittyneet liikaa tuloksiin tavallaan, kun tiedämme, että tutkimus ei aina tuo tuloksia, mutta kun tutkimuksesta tuloksia saadaan, se on hyvä asia, se olisi pidettävä mielessä. Tässä lyhyesti lausuntoni sisällöstä. Itse asiassa puheenjohtaja, minulla ei ole enempää sanottavaa juuri tällä hetkellä. Mielelläni kuulisin kollegoiden kommenttia tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Pyydän puhuja puhumaan lyhyesti. Edustaja Vogen, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Tiedän, että haluatte päästä eteenpäin, joten puhun hyvin lyhyesti. Ensinnäkin kiitokset Haglundille hänen mietinnöstään ja näistä ehdotuksista, joita hän on tehnyt. Muutama seikka vain. Yksi niistä koskee tuota tutkimuksen kahdeksatta puiteohjelmaa. Tässä tietysti puhutaan seitsemännestä, mutta komissio on käynnistänyt kuulemisensa jo kahdeksannesta. On siis tärkeää, että mitä ikinä seitsemännestä saadaan nyt selville, otetaan huomioon kahdeksatta laadittaessa ja uudistettaessa. On tärkeää oppia läksyt. Se on oikeastaan se tärkein asia tässä minä olen puhunut joidenkin yhdistyneen kuningaskunnan ja Walesin tahojen kanssa seitsemännestä puiteohjelmasta kysellyt, mitkä niiden tuntemukset ovat. Ja he kaikki tuovat esille yksinkertaistamisen. Ja Haglund on ottanut tämän esille mietinnössään. Hän puhuu siitä, miten hakemusmenettelyä tulisi yksinkertaistaa, mutta tässä prosessissa on muitakin seikkoja. Esimerkiksi sanotaan, että tuo kausi on hyvin lyhyt. Se ei anna riittämiin aikaa kehittää hankkeita. He kokevat myös, että toisinaan heidän on hankala löytää kumppaneita EUn alueelta. Ehkä voitaisiin antaa enemmän apua tässä, jotta nämä tahot voisivat löytää kumppaneita näihin rajat ylittäviin hankkeisiinsa tietysti tärkeää, kuten Haglundin mietinnössä sanotaan, on yhteys PK-yritysten ja teollisuuden välillä. On tärkeää panostaa T&K, mutta on tärkeää, että se kaikki siirtyy myös tuotteisiin ja työpaikkoihin. Eli me tarvitsemme PK-yrityksiä mukaan yhteyteen teollisuuden kanssa niin, että hyöty viime kädessä koituu tuotteiksi ja työpaikoiksi. Tämän kaiken halusin tuoda esille. James. James. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pahoittelen, että en ollut tässä aluksi, kun edustaja Haglund aiheesta puhui. Käsittääkseni kohdassa kuusi puhutaan yksinkertaistamisesta. Tämä asia on suuren valiokunnassa otettu aikaisemmin. Nettisivuissa on 30 000 tutkijaa, jotka kieltäytyvät osallistumasta seuraavaan vaiheeseen. Minulla on tällaisia henkilöitä omassa vaalipiirissäni. Ehkä voitaisiin Maria Kovaljon mietintöön viitata. Siinä sanotaan, että paljon yksinkertaistamisessa on vielä tehtävä, mutta jos voitaisiin erityisesti tähän laittaa sen tyyppinen lause, että avoinna olevat kiistat voitaisiin sopia mahdollisimman pian. Eli jos on tuhansia tutkijoita, jotka eivät halua olla tässä työssä mukana, niin komission pitäisi tehdä mahdollinen, jotta tämä asia selvitettäisiin, jotta ihmiset haluaisivat osallistua tutkimuksen kahdeksannen puiteohjelman hankkeisiin. Kiitos. Je, je voudrais... Kiitos James. Niin kuin esittelijä sanoi, tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Eurooppa 2020 onnistumisen kannalta ja kun valmistellaan tulevaa puite, tutkimuksen puiteohjelmaa, täytyy tehdä ensin johtopäätökset siitä, miten nykyohjelma on toiminut haluaisin esittää oman todistuksen ja kenties tien tarkistuksenkin tästä, että Ranskan osalta pieni osuus eurooppalaisista tutkimusohjelmista liittyy joko yksityisiin tai julkisiin tutkimuskeskuksiin Ranskassa. Tämä toimii varsin hyvin. Meillä on kansallinen budjetti, joka on neljä viisi kertaa suurempi. Ja varmaan monissa maissa, Euroopan maissa, suhdeluku on suunnilleen samanlainen. Ranskan kansallisen tutkimusbudjetin käytössä on edelleenkin olemassa vanhakantaisuutta huomattavan paljon. Eli teollisuus, yksityinen taho, julkinen taho ei, eivät keskustele keskenään. Ja kaikki se rakentava toiminta, jota on saatu aikaiseksi Euroopan tutkimuksen puiteohjelmassa niin, että saadaan aikaiseksi verkostoja ja sitä, että tutkimuslaboratoriot tekevät yhteistyötä ja keskustelevat keskenään, on vielä tehtävänä suuressa osassa jäsenvaltioita tutkimussaralla. Tiettyjä virheitä on tapahtunut, tiettyjä ongelmia on, nämä täytyy tuoda esille ja on pyrittävä toimimaan niin, että myös kansallisissa tutkimusohjelmissa tämä huomioitaisiin. Tämä on Valtanin mietinnön ydinajatus ja Sure-valiokunnan työn ytimessä. Eli se, miten me voimme käyttää eurooppalaista budjettia ja Euroopan tason esimerkkejä hyödyksi niin, että jäsenvaltiotkin voisivat ottaa tästä opiksi, malliksi ja toimia niin, että sitä voitaisiin hyödyntää hallitusten välisesti ja toimia niin, että kopioitaisiin ikään kuin sitä, joka on jo onnistunut yhteisön tasolla. Esittelijä, halusitteko vielä esittää johtopäätöksiä? Aivan lyhyesti. Uh, kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kollegat näistä kommenteista. Ehkä voin vain sanoa, että tästä kahdeksannesta puiteohjelmasta on tulossa toinen lausunto pian. Siitä esitettiin näkemyksiä, siitä on siis tulossa lausunto. Voimme siis palata tähän aiheeseen vielä aika pian. Kiitoksia. Très bien, merci. Oikein hyvä. Kiitoksia. Muistutan, että tarkistusten määräaika on 16. maaliskuuta kello 15. Budjettivaliokunta äänestää lausunnosta 31. maaliskuuta. ITRE vastuuvaliokuntana äänestää todennäköisesti 12.13. huhtikuuta kokouksessaan ja täysistunto äänestys jää vahvistettavaksi todennäköisesti siis toukokuussa. Nyt ajoissa aikataulun mukaisesti. Voimme siirtyä käsittelemään kohtaa kuusi. Meillä on varapuhemies Martines Martines, tervetuloa. Hanskert Pöttering, ilo tavata jälleen. Voin todeta kollegoille, että meillä on muutama viikko sitten ollut kunnia tavata Elisee palatsissa Hanskert Pöttering, joka on saanut hyvin merkittävän arvonimen kunnialegionan arvonimen Ranskasta niistä palveluksista, joita Hans-Gert Pöttering on tarjonnut Euroopan unionille, aivan erityisesti Ranskan ja Saksan välien merkittävässä parantumisessa. Kyseessä on Euroopan historian talo hanke ja sen rahoitus. Ne asiakirjat, jotka ovat valiokunnan jäsenten käytössä, on teillä siellä kansioissanne. Haluaako edustaja Trypel tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? Ehdottaisin, että ken, kenties voisimme eh, pyytää esittelijää ensin käyttämään puheenvuoron ja sitten voitte esittää kommentteja ja luonnollisesti myös muut kollegat, jotka haluavat e, esittää kysymyksiä. Tässä on erinomaisia valokuvia. Onko kaikilla tämä käytössään? Ahaa, sitä juuri parhaillaan jaetaan. Meillä ei ole videota, mutta kyllä se varmasti näinkin onnistuu. Hans Gert, ole hyvä. Kenties sinä käytät ensin puheenvuoron. Herra puheenjohtaja Alain Lamassoure, hyvät kollegat, on ilo saada olla tänään teidän luonanne heinäkuussa. Minä olen ollut 32 vuotta Euroopan parlamentin jäsen ensimmäisistä suorista vaaleista alkaen, mutta minulla ei ole ollut vielä koskaan ilo ja kunnia puhua tässä merkittävässä valiokunnassa tänään. Tämä on ensimmäinen kerta ja ensimmäinen kertahan on aina aivan erityinen kokemus. Minä haluan kiittää näistä onnitteluista, joita puheenjohtajanne Alain Lamassure – esitti tästä Elysee-palatsin tapahtumasta, mutta haluaisin lisätä tähän, että juuri tänne salin astuessani puhuttiin Arabiasta ja minä matkustan huomenna eri ominaisuudessa kolmeksi päiväksi Kairon, Egyptiin, voidakseni tukea paikan päällä demokratialiikettä. Miksi minä tämän totean? Totean sen, koska se johdattaa meidät tähän aiheeseen, jota tänään käsittelemme, nimittäin Euroopan historian talo. Hyvät kollegat, me puhumme paljon taloudesta, me puhumme paljon talouden voimavaroista Euroopassa ja minun vaikutelmani on se, että usein se oleellinen syy, miksi me olemme yhdistyneet Euroopassa, unohtuu. Me olemme nimittäin Euroopan unionissa yhdistyneet 500 miljoonaa ihmistä yhteisten arvojen pohjalta ja erityisesti Euroopan nuoret eivät tiedä tätä riittämiin, että Euroopan unionissa ei ole kyse vain taloudesta, maatalouspolitiikasta, rahoista, varoista, niin tärkeitä kuin ne ovatkin, vaan arvoista, jotka meitä yhdistävät ihmisarvosta, demokratiasta, oikeusjärjestyksestä, rauhasta. Euroopan historian talolla pyrimme saamaan aikaan sen, että kaikki tämä välittyy ihmisille selkeämmin, ennen kaikkea nuorille. Ja siksi olen ehdottanut helmikuussa 2007 tuolloisessa Euroopan parlamentin puhemieskauden avauspuheessani, että tällainen Euroopan historian talo perustettaisiin. Tälle on ollut asiantuntijaneuvosto, joka on kehittänyt Euroopan historian talon konseptin. Kaikki nämä asiakirjat ovat teidän käytössänne ja haluaisin todeta, että meille on äärimmäisen tärkeää olen erityisen iloinen siitä, että varapuhemies Miguel Angeles Martinez Martinez on täällä paikalla. Me teemme tiivistä yhteistyötä tässä muiden kanssa. Tässä oli siis taustalla asiantuntijaneuvosto, joka keräsi omat johtopäätöksensä – virkkeeksi, jossa sanotaan, että me haluamme kaikkien eri sukupolvien eurooppalaisten syventävän käsitystään historiasta, jotta he voivat myös paremmin ymmärtää Euroopan nykyisyyttä. Ja tämä Euroopan historian talo ottaa esille 1900-luvun sen tragediat, sen totalitaariset järjestelmät ja meidän vastauksemme näille meidän mantereemme yhdistämisen ja aina pitää voida olla mahdollista ottaa esille myös ennen 1900-lukua Euroopassa tapahtunutta historiaa. Meillä on tälle kuraattoriyksikkö ja Euroopan parlamentin puhemiehistö on käsitellyt tätä kysymystä jo yhdeksän kertaa. Meillä on tälle kuraattoriyksikkö ja Miguel Angeles Martinez on minun varahenkilönäni voinut jo koota oikeastaan kaikki Euroopan parlamentissa edustettuina olevat eri puolueiden ryhmät, myös Onestan, äh, Wojcieskin, Diana Wallis on ollut paikalla liberaaleista, äh, Francis Würz äh, vasemmistoryhmästä, Alain Lamassoure myös valiokunnan puheenjohtajana kuuluu tähän kuraattoriryhmään ryhmään. Meillä on tieteellinen neuvosto, puolalainen historioitsija, hyvin tunnustettu tieteilijä, joka on sen johtajana ja monia muita tunnettuja tiedeihmisiä Euroopan unionista. Me haluamme avoimuutta, me haluamme antaa vastauksia sikäli kuin voimme, mutta hyvät kollegat, älkää odottako sellaisia vastauksia, joita emme tänään vielä voi antaa vuoden 2018-2020 osalta. Sikäli kuin vain voimme, me pyrimme vastaamaan ja me olemme myös välttäneet julkisia lausuntoja toistaiseksi, koska olemme halunneet ensin noudattaa Euroopan parlamentin asian kuuluvia menettelyjä ja parlamentin puhemies Buzek pyytää puhemiehistöä varten 2,5 miljoonan varausta. Tämä tarvitaan, jotta voidaan allekirjoittaa sopimus arkkitehdin kanssa. Busek pyytää tämän varauksen vapauttamista ja se on meidän pyyntömme teille. Me olemme ottaneet yhteyttä arkkitehtiin. Meillä oli kilpailu, 26 ilmoittautui ja 12 valittiin he tekivät omat ehdotuksensa ja viime kädessä näistä ehdotuksista jäi kaksi ja toissa iltana tästä vastaava elin täällä parlamentissa eli parlamentin virkamies teki lopullisen ratkaisun arkkitehtitoimistosta Chez Imorel. Se on arkkitehtitoimisto, joka on toteuttanut muutostyöt myös Pariisin Petit Palaisissa. Meillä on myös työntekijäryhmä, joka käsittelee tätä aihetta tieteellisesti ja johtaja Fauch van Gaal on täällä paikalla tuolla rouva ei ehkä nyt ihan puhtaan punaisessa, mutta tuolla toisella puolella kuitenkin punertavassa vaatteessa. Hän on johtaja, hän on slovene, slovenialainen ja hänen äh, tiiminsä tekee tätä työtä. No niin, nyt hyvät kollegat siitä, mitä te tietysti budjetin äh, haltijoina erityisesti odotatte kustannuksista sen perusteella, mitä me olemme toistaiseksi voineet teille kertoa. Vakalta pohjalta tiedämme, että tarvitsemme 31 miljoonaa euroa Eastman rakennuksen remontoitiin ja laajentamiseen. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Te tunnette Eastman rakennuksen, se on tässä Leopold-puistossa. Siellä on myös vielä avoin tila rakennuksen takana, joka voidaan muutostöin rakentaa, kun tätä koskevat päätökset on saatu, ja te olette juuri saaneet tästä jo luonnokset. Sitten 21,4 miljoonaa euroa tarvitaan pysyvän näyttelyn luomiseen ja itse tilojen muuttamiseen ja varustamiseen niin, että tuo 21,4 miljoonaa euroa koskee toimenpiteitä, rakennuksen sisätiloja ajatellen nimenomaan näyttelyn rakentamista varten. Lisäksi tarvitaan vielä kolme miljoonaa euroa esineiden hankki, hankkimiseen niiden näytteille asettamiseksi. Meillä on myös kustannusarviot toimintakuluista 6-7 miljoonaa juoksevat kulut. Siihen kuuluu pysyvän näyttelyn uudistaminen, kiertävät näyttelyt, julkaisut, järjestäminen, siivous, lämmitys ja niin edelleen. Ja tässä ei ole vielä otettu huomioon yleisiä palveluja, kuten turvallisuus, henkilöstöä ja tiedotuspisteitä, mutta nämä seikathan voidaan hoitaa tiiviissä yhteistyössä jo olemassa olevien Euroopan parlamentin yksiköiden ja palveluosastojen kanssa. Olemme lähteneet 18 työntekijästä hallintopuolella ja 18 avustavan henkilökunnan jäsenestä. Kyse on ennen kaikkea määräaikaisista työsuhteista ja on itsestään selvää, että kun periaatepäätös on tehty, että tämä varaus voidaan vapauttaa, parlamentin puhemiehistö vielä esittää teille kaikki normaalin ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Minä nyt en oikein tunne näitä teidän ammattitermejänne, mutta tämä on meille, minulle juuri vielä äskettäin vahvistettu. Eli teille tulee tästä kirjalliset asiakirjat ilmoitusmenettelyn puitteissa. Euroopan historian talon on siis määrä hyödyntää monenlaisia viestintämuotoja, näyttelyjä, multimedianäyttelyitä, näyttelyitä koulutusohjelmia, jotta näin voidaan tuoda historiaa lähemmäksi. Siinä on myös pysyvä näyttely 4000 neliömetrin alueella ja myös liikkuva, siis väliaikainen näyttely, joka on 800 neliömetrin alueella. Näin voidaan luoda myös verkosto kansallisten museolaitosten kanssa, jotta Eurooppa-ulottuvuus voidaan saada myös kansallisella tasolla toimivien museoiden toiminnassa esille. Ja lopuksi vielä haluan pitäytyä minulle annetussa kymmenessä minuutissa. Hyvät kollegat, tämä Euroopan historian talo tulee nähdä osana Euroopan parlamentin uudenaikaista vierailijastrategiaa. Eli vierailut tuolla vierailijaparvella ja muualla parlamentissa ovat tärkeä elementti, vierailupalvelu on tärkeä elementti, eikä ole minkäänlaista ristiriitaa tiedotuskeskuksen ja historian talon välillä. Tiedotuskeskuksenhan on määrä esittää, mitä Euroopan yhteisön toimielimet ovat, miten Euroopan parlamentti toimii, ja Euroopan historian talo käsittelee historiaa ja miten tämän hetkiseen tilanteeseen on tultu ja minkälaista tietä jatkossa halutaan kulkea. Eli vierailijat tulevat parlamenttiin, ja voivat käydä tuolla vierailijakeskuksessa, voivat käydä tiedotuskeskuksessa, voivat käydä täysistuntoa seuraamassa ja voivat käydä Euroopan historian talossa. Ja kaikki on osa kokonaisvierailuohjelmaa, ja minä en ainakaan aina ilahdu siitä, kun vierailijaryhmät kulkevat täällä Euroopan parlamentin läpi matkallaan kahvilaan tai johonkin muualle. Sen sijaan tuonne Euroopan historian taloon saataisiin myös kahvila niin, että täällä ei enää olisi niin paljon käytävillä kulkevia vierailijaryhmiä, vaan voitaisiin saada tuollainen vierailijaryhmien kahvila tuonne Euroopan historian taloon. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta, koska yhä uudelleen tästä on kysytty, miten mahtaa olla Euroopan historian talon rahoituksen kanssa, mitenkä muut toimielimet ovat sitä rahoittamassa. Minun kokemukseni 32 vuodelta täällä sanoo, että politiikka on myös luottamuskysymys. Jos me nyt tässä vaiheessa olisimme kytkeneet ministerineuvoston ja komission mukaan, kysyneet paljonko rahoja myönnätte, koko hanke olisi mennyt nurin. Me emme olisi saaneet vastausta toisilta toimielimiltä ja siksi parlamentin puhemiehistö on ryhmien puheenjohtajien tuella todennut, että teemme tästä oman asiamme. Tästä tulee osa meidän vierailijaohjelmaamme ja meillä on noin 49 prosenttia vierailijoistamme nimenomaan nuoria. Heihin me haluamme tämän kohdistaa, siksi teemme tästä Euroopan parlamentin oman asian osana meidän uudenaikaista vierailijastrategiamme. Tietysti tätä voidaan pohtia. Voin tietysti puhua vain omasta puolestani, mutta uskon, eh, että että puhemiehistö Martinez Martinez ja Isabel Duran varapuhemies on täällä myös. Hän on puhemiehistössä työstänyt tätä aihetta omalta osaltaan hyvin tehokkaasti. Pitää tietysti pohtia näitä seurantakuluja. Kun Euroopan historian talo on saatu aikaiseksi, minkälaiset ovat juoksevat kulut, seurantakulut ja miten ne mahdollisesti voidaan Euroopan yhteisön toimielinten kesken jakaa. Se on tulevan ajan kysymys, jota meidän on pohdittava mutta voin todeta teille meidän kuraattoriyksikkömme puolelta, että me ajamme ehdotonta avoimuutta, että me haluamme luovuttaa kaikki mahdolliset tiedot, mutta emme voi jo tänään vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja luotan siihen, että vastavuoroisella hyvällä tahdolla tämä hanke voidaan toteuttaa, koska on kyse siitä, että meidän sukupolvemme, tulevat sukupolvet, nuoret ihmiset ymmärtävät meidän Euroopan unionin arvoyhteisömme ja siinä mielessä pyydän, että tämä edelleen voimassa oleva 2,5 miljoonan varaus vapautettaisiin, jotta sopimus arkkitehtitoimiston kanssa voidaan allekirjoittaa ja voimme yhdessä lähteä jatkamaan tätä Euroopan historian talon tietä. Minä kiitän teitä ymmärryksestänne ja kiitän teitä huomiostanne ja toivon ja odotan hyvää yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci beaucoup, cher Hans Gerpöt. Kiitoksia Hans Gerpöterin tästä esittelystä, joka on hyvin selkeä. Ja kaikki asiakirjat, jotka on jaettu, on myös budjettivaliokunnan käytössä. Varapuhemies Martinez, olkaa hyvä. Pyydän kaikkia puhujia puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska meidän täytyy aloittaa äänestykset aivan muutamassa minuutissa. President. Merci. Luonnollisesti puheenjohtaja. Haluaisin lisätä vielä muutaman pienen huomion. Hieman erilaisen luonteeltaan ja toisaalta myöskin täydentävän. Mehän puhumme todellakin hankkeesta – kun puhumme Euroopan historian talosta. Puhumme valtavasta haasteesta. Aina kun puhun tästä hankkeesta kotimaassa, niin koen, koen oikeastaan, että kyseessä on melkomoinen ihme. autoritaarisuudesta on siirrytty demokratiavaiheeseen, kurjuudesta hyvinvointiin. Oppositiosta olemme siirtyneet integraation vaiheeseen. Olemme kokeneet järjettömän sodan ja nyt olemme järkevän rauhan olosuhteissa. Ei tämä tietenkään ole mitään sattuman johdattelemaa tietä, vaan kyse on siitä, että meillä on hanke, jolla pyritään ihmisten vaurauteen ja hyvinvointiin. erityisesti näinä aikoina, kun kuva poliitikoista ja politiikasta kansalaisten silmissä ei ole mikään paras mahdollinen. Me haluamme osoittaa, että poliitikot ja politiikka haluaa osoittaa olevansa kykenevä tekemään tämän ihmeen. Sitten toinen kysymys. Onko tämä ihme, joka on väistämätön. Monet vierailijat, jotka tulevat äh, käymään täällä, ovat esittäneet tämän kysymyksen. Äh, ei tämä ole mikään väistämätön tie. Voisi olla toisinkin. Tätä ihmettä on puolustettava. Ei ole mitään takeita siitä, ettemmekö tästä järjen käytön järkevästä vaiheesta taas voisi siirtyä järjettömyyden kauteen. Varmaankin jotkut ovat yllättyneitä siitä, että tällainen hanke tulee parlamentista, mutta ei tämäkään ole mitään sattumaa, vaan tämä aihe on oikeastaan ollut keskustelussa jo 20 vuoden ajan. 15 vuoden ajan oltiin umpikujassa koska oikeastaan tätä soppaa keittämässä oli liian monta kokkia. Parlamentti on osoittanut, että se on riittävän hyvin edustettu ja äh, yksimielinen toimielin, jotta se voi todellakin synnyttää tällaisen hankkeen. Parlamentin tarkoitus ei ole tehdä Euroopan historian talosta minkäänlaista parlamentin etäyksikköä, vaan tarkoitus on toimia niin, että tästä syntyvästä uudesta lapsesta Euroopan historian talosta tulisi riittävän itsenäinen, itsenäiseen elämään. Tämä on hyvin tärkeä seikka ymmärtää tässä vaiheessa. Näin ollen meillä on velvollisuus suhteessa valitsijoihimme ja kansalaisiin. Aina kun luodaan museo, perustetaan uusi museo, museo täytyy pohtia sitä, kuka sinne museoon sitten tulisi. Nyt jo tällä hetkellä yli miljoona ihmistä on valmiina käymään tässä museossa. Tehän tiedätte, että jäsenet kutsuvat lähes tulkoon miljoona ihmistä parlamenttiin vierailulle, ja nämä henkilöt kävisivät museossa. Ihmiset tulevat kotimaistamme, jäsenvaltioista, mutta meillä on vierailijoita myös muista maista, eh, Euroopan ulkopuolelta, esimerkiksi Pohjois-Afrikasta, jotka saavat inspiraatiota Euroopan unionista, vapaudesta ja olisivat kiinnostuneita käymään tässä museossa. Haluan muistuttaa myös, että vierailijoiden joukossa on paljon nuoria. Luonnollisesti siellä on myös paljon vanhempia henkilöitä, mutta täytyy selittää nuorille, mikä, mihin kaikki juontaa juurensa. Ja täytyy korostaa nimenomaan sitä, että ei koskaan enää, ei koskaan enää sotaa. Ja täytyy korostaa sitä merkitys on ollut yleisellä sovinnolla ja sovinnolla Ranskan ja Saksan välillä. Meillä on ollut Länsi-Euroopassa kokemusta fasistisista hallinnoista. Täytyy muistaa, mitä Kreikka, Espanja ja Portugali ovat, voineet, ovat joutuneet kokemaan. Niillä ei ole alusta saakka ole ollut sitä kokemusta rauhanomaisesta äh, demokratian rakentamisesta, vaan on koettu toisenlaisiakin aikoja. Meidän täytyy korostaa sitä, että Keski-Euroopassa on sodittu totalitarismia vastaan, diktatuuria vastaan, jotta on päästy tähän yhteiseen eurooppalaiseen hankkeeseen. Ja pikkuhiljaa sitten eh, kaikki jäsenmaat ovat yhtyneet, tulleet mukaan tähän hankkeeseen. Tämä on aivan oleellisen tärkeää, ei se ole mitään haihattelua. Ja toivon todellakin, että voimme saada tukea budjettivaliokunnan jäseniltä. Yksityiskohtiin ei kannata kompastua arvoisa Hansket Pöttering. Kaikki tiedot varmasti tulevat käyttöömme ajan mittaan. Luonnollisesti tiettyihin kysymyksiin ei vielä tässä vaiheessa ole vastausta, mutta tätä asia kehittyy ja sitä seurataan varmasti. Kiitoksia, varapuhemies Helga. Tässä on nyt useita puheenvuoropyyntöjä. Haluatko puhua heti vai kuunnellaanko kollegoita? Aha, siis kuunnellaan ensin kollegoiden puheenvuorot. Aha, ei, ymmärsin väärin. Sua anteeksi, sua anteeksi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset herrat Pöttering ja Martinez Martinez näistä selvennyksistä. Haluaisin sanoa teille selvästi ja myös kaikille muille kollegoille, että kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtajana tämä ajatus ja Euroopan historian talon konsepti ovat sellaisia, joista minua, joista minua ei tarvitse erikseen vakuuttaa. Kaikki ne argumentit, joita te toitte esille, ovat äärimmäisen tärkeitä. Talo itsessään ne ovat tarpeellisia, toivottavia. Mielestäni tällainen tieteellisen neuvoston perustaminen ja sen mahdollisimman monipuolinen miehittäminen on oleellista, jotta saadaan luotua talolle kunnollinen konsepti. Tuo ajatus verkoston luomisesta jo olemassa olevien Länsi-Euroopan, Etelä-Euroopan, Itä-Euroopan kaupunkien museoiden kanssa voisi todella vaikuttaa siten, että ymmärretään historian monimuotoisuus. Eihän Euroopan historiaa ole olemassa vain yksikössä jatkossa. Tähän haluan siis eh, korostaa, että en vastusta tätä hanketta Tämä heti aluksi. Mutta nyt budjettivaliokunnasta ollessamme haluan sanoa teille selvästi, että meillä on kokonaisvastuu parlamentin talousarviosta. Ja viime vuonna talousarvion 2011 osalta parlamentin kohdalla otsakkeena niin oli, että tietyt lisäykset ovat ehdottoman tarpeellisia Lissabonin sopimuksen vuoksi, mutta myös kriisin aikana on tärkeää ennen kaikkea osoittaa kansalaisille, millä lailla voidaan rajata myös omaa toimintaa. Muuten törmätään hyvä hyväksynnän rajoihin. Herra Fernandes on mietinnössään talousarviosta 2012 ottanut otsakkeekseen konsolidointi. Haluaisin, että se otetaan vakavasti. Jos siihen pyritään, on myös ehdotettava, miltä osin voidaan konsolidoida. Ei voida tehdä pelkästään ehdotuksia, joiden pohjalta varoja ollaan käyttämässä enemmän. Eli jos me tulemme enemmistöllä siihen johtopäätöksen budjettivaliokunnassa, että suositamme tämän hankkeen toteuttamista, tarvitaan mielestäni säästöjä muissa kohdin, jotta jotta voidaan toimia talousarviossa vastuullisesti konsolidoiden. Eli tämänhetkisessä tilanteessa tämä on mielestäni tärkeä tarpeen. Haluan lisäksi huomauttaa, että rakennuspolitiikassa olemme olleet ennen kaikkea suhteessa komissioon tiukkoja. Rouva Holmaier on avannut tätä voimakkaasti. Olemme halunneet keskipitkällä aikavälillä toteutettavaa rakennepolitiikkaa samana koskettavan myös meitä avoimesti ja vastuullisesti sekä uusien rakennusten suunnittelun osalta että millä haluamme ne rahoittaa. En oikein ymmärrä tätä argumenttia, että meidän parlamenttina tulisi eh, perustaa ja luoda tämä Euroopan historian talo aluksi yksin jos tämä kerran on niin syvällisen eurooppalainen hanke kuin te argumentoitte, voisi kuvitella, että sekä komissiossa että neuvostossa löytyy taistelutovereita, jotka tämän ymmärtävät. Jos näin ei tehdä, se on tietysti ongelmallista. Minusta on hiukan hankalaa, että me aluksi lähdemme toimimaan yksin ja sitten ehkä muut saadaan mukaan, jos kerran kyseessä olisi Euroopan toimielinten yhteinen hanke. Se olisi mielestäni paljon parempi vaihtoehto. Minulla on vielä pari yksityiskohtaista kysymystä, joihin pyydän teitä jatkossa vastaamaan. Ensinnäkin logistiikasta. Nämä monet vierailijat, jotka sitten toivottavasti saapuisivat, missä mahdollisesti nämä bussit pysähtyisivät, miten tämä kaikki on suunniteltu, että tästä ei synny mitään ruuhkia ja hankaluuksia arkipäivälle. Ja sitten nämä 2,5 miljoonaa, joista nyt on kyse, mihin ne tarkalleen tarvitaan. Eli jotta voidaan allekirjoittaa sopimus arkkitehtien kanssa. Se, mitä toistaiseksi on esitetty arkkitehtien eh, selvityksinä, onko siitä kaikesta jo maksettu vai tarvitaanko tämä summa myös eh, tähän asti sen työn rahoittamiseen, sen mielelläni kuulisin. Ja vielä viimeinen kysymykseni, mikä tarkalleen Osittain te kyllä tästä jo puhuittekin, mutta haluaisin tähän vielä eksplisiittisen vastauksen. Mikä oikeastaan on tuon kuraattorien ryhmän, jota Pöttering johtaa puheenjohtajana, ja tiedeneuvoston suhde. Mikä on koko tämän hankkeen poliittinen suuntautuminen? Voisitteko sitäkin hiukan vielä selventää? Kiitoksia. Merci, je merci. Donc... Kiitoksia. Todellakin pyydän kollegoita tiivistäen puhumaan. Salvador Carrillo. Sí, presidente. Muy brevemente. Nuestro... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Meidän ryhmällämme ei ole pahemmin ongelmia tämän varauksen vapauttamisessa. Kuitenkin antaisin osittain tukea edustaja Tryppelin edustamille kysy, esittämille kysymyksille, erityisesti kun hän kysyi tuosta kahdesta ja puolesta miljoonasta, jotka tarvitaan sopimuksen solmimiseen. Samalla saamme muuta tietoa. Ja tämän tiedon mukaan sanottiin, että jotta saadaan tämä rakennus käyttökelpoiseksi, tarvitaan 21 miljoonaa, joten tuntuisi siltä, että arkkitehtien kuluttavat tässä 10 prosenttia näistä kuluista. Eli ehkä herra Pettering voisi antaa meille tästä hiukan lisätietoa. Tai puhemiehistön puolelta, jotta saisimme lisäselvyyden tähän kysymykseen. Muista teknisistä kysymyksistä. Edustaja Ryppel esittikin hyvin kohdennettuja kysymyksiä. Minun mielessäni on vielä vähän epävarmuutta – kun yksi yhteisöjen budjettien tarkoitus on käsitellä yhteisrahoituskysymyksiä. Enkä oikein ymmärrä, miten muut toimielimet tai Belgian hallitus tai Brysselin kaupungin johto eivät osallistu tässä maksamisessa, kun kyseessä on hanke, joka on eduksi kaikille. Komission budjetissa on rahoitusta – merkittäville eurooppalaisille julkisille hankkeille, enkä voi ajatella tässä parempaa kohdetta kuin Euroopan historiaa esittelevä museo. Joten en ihan ymmärrä, miksi komissio voisi ainakin osittain olla tukemassa tätä. Kiitos Salvador. Hyvät kollegat, kello on 11. Meidän pitää äänestää. Meillä on tärkeitä äänestyksiä. Nyt on puolisen tusinaa puheenvuoropyyntöjä pyyntöä. Pyydän teitä käyttämään vain minuutin verran. Jöran Färm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset loistavasta esityksestä ja kiitokset myös näistä asiakirjoista, joita olemme saaneet siirron oikeuttamiseksi. Me olemme esittäneet kysymyksiä ja saaneet hyvät vastaukset useimpiin. Tiedämme nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin. Budjettivaliokunnan toimivaltuuksiinhan tämä ei kuulu, mutta näin henkilökohtaisena huomiona. Minusta tämä on hyvä hanke. Arvostan erityisesti, mitä olette asiakirjoissa todennut, että aiotte keskittyä Euroopan historian, joka on nimenomaan toisen maailmansodan jälkeistä historiaa. Muutoin tästä hankkeesta tulisi liian laaja-alainen. Syy, minkä vuoksi Euroopan parlamentti voisi tätä tukea, olisi juuri se, että kyse on ajankohdasta, joka koskee Euroopan yhdentymistä Euroopan unionin historia, mutta se näin henkilökohtaisena huomiona. Saan myös todeta, että minusta on myös hyvä, että meillä on uusi parempi strategia vierailijoita varten. Se voi olla tässä myös oleellisena osana, vaikkakin minullakin on kysymyksiä, kuten Trypelillä logistiikasta. On kuitenkin vielä joitakin seikkoja, joihin meidän mielestämme tarvitaan vastaus. Rova Trypel mainitsi yhteisrahoituksen kumppanit toimielinten välisen lähestymistavan. Minulla olisi vielä pari lisäkysymystä. Ensinnäkin, te sanoitte alkuperäisessä asiantuntijaryhmän asiakirjassa, että tämän tulisi olla erillinen, riippumaton elin. Voitteko hiukan selventää tätä muotoa? Mitä se tarkoittaa, että ollaan erillinen, riippumaton elin? Tarkoittaako se sitä, että tämä ei ole osa Euroopan parlamentin organisaatiota? Voitteko selventää tätä vielä hiukan? Se olisi tärkeää. Minusta olisi myös tärkeää selventää tätä päätöksentekomenettelyä koska tämä on hiukan ristiriitaista ajoituksen vuoksi. Tiedätte, että ollaan säästäväisiä. Lewandowski on kirjoittanut kirjeen, jossa menojen kasvu rajoitetaan yhteen prosenttiin. Myöhemmin on tulossa ehdotus siitä, että ei olisi mitään todellista kasvua Euroopan parlamentin budjetissa. Ja tämän kaiken vuoksi on nyt tietysti vähän hankala tilanne. Me tarvitsemme hiukan selvennystä tästä päätöksentekomenettelystä. Yksi seikka koskee tätä itse siirtoa mutta koska tehdään lopullinen poliittinen pääte tästä hankkeesta, onko se pelkästään siirto parlamentin budjetissa vai saammeko virallisemman päätöksen tästä itse hankkeesta ja sen avaamisesta. Se olisi tärkeää. Eli ennen kuin näihin kysymyksiin on saatu vastaus, meidän ryhmämme pyytää lykkäämään tätä. Ei pitkäksi aikaa, koska ymmärrämme, että joihinkin näistä kysymyksistä ei voida vastata heti, mutta ainakin päätöksentekomenettely eh, rakennuskustannuksista on saatava selvitettyä ennen kuin voimme tehdä tästä meidän mielestämme päätöstä. Kiitos. Monsieur Portage. Edustaja Portage. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan minuutissa. Minä pidän tuosta museoajatuksesta. Pidän myös kuulemastani se, mitä on sanottu tämän rakennuksen arkkitehtuurista. Me tarvitsemme museota mielestäni ja mielestäni asiakirjoissa esitetyt kustannukset ovat ihan asialliset. Lisäksi on muita säästämisen mahdollisuuksia. Näin voidaan vähentää tulevia kustannuksia. Olen pitkälti samaa mieltä Helga Tryppelin kanssa siitä, että voidaan ehkä säästää rahaa toisaalta ja tätä investointia voidaan silloin pitää ihan oikeutettuna. Yksi kysymys minulla kuitenkin olisi, miten tässä edustaja Karikankin puheenvuoron. Portugalissa arkkitehtuuritoimisto haluaisi 7-8 prosenttia muistaakseni lopullisesta hinnasta. 2,5 miljoonaa euroa – jos kokonaismenot on 21. Tämä tuntuu hyvin suurelta rahasummalta. Tämä oli Salvadorin esittämä kysymys. Minun kysymykseni on sama. Kiitos kollega. Äh, pysymme Portugalissa, Fernandes. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Tästä aiheestahan on keskusteltu ja päätetty oikeastaan vasta siinä yhteydessä, kun olemme puhuneet budjetista 2010. Kustannukset ja kulut ovat asiakirjoissa. Haluaisin kiittää sekä herra Pöteringiä että varapuhemies Martinez, Martinezia. Meidän näkökulmastamme totta kai aikeet ovat hyvin selkeät, mutta me emme voi yksityiskohtia käsitellä – sillä tavalla kuin mitä ne sitten loppukädessä vaativat. Mutta tässä vaiheessa meillä on tehty tietyt päätökset ja hanke on jo käynnissä. Voimme virallisesti näyttää vihreää valoa hankkeelle ja löytää ne rahat, jotka tarvitaan tämän hankkeen eteenpäin viemiseksi. Pidämme kuitenkin mielessämme sen, että meillä on varsin rajallinen toimintakenttä käytössämme. Rajat ovat hyvin tiukat. Ei olisi kovinkaan järkevää keskustella aiheesta, josta olemme jo aiemmin keskustelleet ja parlamentti on siihen sitoutunut virallisesti. Madame Kiitoksia kollega. Edustaja Mayer. Ennen kuin hän käyttää puheenvuoron, niin haluan tervehtiä Inga Gresslen Gresleä, joka juuri tuli eh, saliin. Hyvää syntymäpäivää! Sehän oli eilen. Ja kun nyt 24 tuntia on juhlittu, niin sitten tänään voimme onnitella. <laughs> Herra puheenjohtaja. Euroopan parlamentaarikolle on aika erikoista, kun viidenneksi, kymmenenneksi syntymäpäiväkseen saa varainhoitoasetuksen uudet järjestelyt keskusteltavaksi. Todellinen juhla. Oikeastaan siis olisi pitänyt tämäkin ottaa huomioon. Tästä Euroopan historian talosta seuraava ensinnäkin, jotta nämä luvut käyvät selväksi, koska täällä liikkuu vääriä lukuja. 31 miljoonaa remontoitiin ja äh, lisärakennukseen 2008 näitä lukuja on tutkittu tarkoin ja voin kertoa nämä vielä uudelleen. 2008 budjettivaliokunnassa hyväksyttiin Eastman rakennuksen osto 18,5 miljoonalla. Silloin lähdettiin pelkästään remontoinnista. Siihen varattiin 18 miljoonaa se on noin neljäkertainen summa, joka nyt tarvitaan tuohon laajentamiseen. Menisi vielä 13 miljoonaa niin, että kokonaisuutena summa on 31 miljoonaa. Tuolloin aluksi ei puhuttu laajentamisesta. Tämän lisäksi on olemassa asiakirja, jossa todettiin, että estää tämän rakennuksen sisärakentamisen, eli pysyvän näyttelytilan ja näyttelyn rakentamiseksi, joustavien näyttelytilojen liikkuvien luomiseksi tarvittaisiin 21,4 miljoonaa, plus tietysti hallintotilat, kokoustilat, mitä kaikkea tähän kuuluukaan. Ja sitten 2012-2014 vuosille näyttelyn luomiseen kolme miljoonaa. Pyytäisin, hyvät kollegat, muistamaan tänään sen, että kyse on pelkästään siirrosta arkkitehtuurikustannuksia varten, jotta ylipäätään tämä menettely voi jatkua. Jos me nyt lähdemme kysymään, voiko bussi johonkin pysäköidä, niin silloin oikeastaan rasitamme tätä siirtoa vähän väärin. Emme me vielä kuukauden päästäkään näistä busseista ja pysäköinnistä tiedä enempää. Eli tällaiset tekniset kysymykset Rova Trypel pitää todellakin selvittää, missä ne pysäköivät, miten paikan päälle päästään. Se kaikki on selvitettävä. Rova Durant tietää, että meillä on myös tyhjä parkkihalli omassa rakennuksessamme, jota ei toistaiseksi käytetä ollenkaan. Sitä voitaisiin hyvinkin käyttää vierailijaryhmiä varten. Se olisi tähän tarkoitukseen hienosti sovellettavissa. Toisekseen pitää pohtia sitä, onko tälle hankkeelle olemassa oikeaa ajankohtaa. Minä sanoisin, että historialle ja taiteelle, taidehankkeelle ei ole koskaan oikeaa ajankohtaa. Aina on jotakin polttavampaa. Aina on sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä, jotka ovat enemmän etusijalla. Minusta kysymys kuuluu, haluammeko me rohkeasti lähteä tämän kahden ja puolen miljoonan summan vuoksi estämään tätä hanketta, koska haluamme lisätietoja. Mitä me haluamme kokonaisuutena? Ehkä komissiokin halutaan saada mukaan samaan veneeseen jos tämä kaksi ja puoli miljoonaa rasitetaan nyt kaikilla edellytyksillä, että on ensin neuvoteltava neuvoston ja komission kanssa, niin uskon, että viime kädessä koko hanke ei enää ole toteutettavissa rouva Trypel, tai se lykkääntyy hamaan tulevaisuuteen asti, koska en usko, että neuvostossa saadaan 27 jäsenvaltiota saman tien suostumaan. Sitä minä epäilen. Komission osalta tämä voisi ehkä edetä nopeamminkin. Siitä voidaan ehkä puhua mutta ei pidä tehdä tätä kyseistä siirtoa tuosta kaikesta riippuvaiseksi. Ja kollega Portas, koska kyseessä on tuo 31 miljoonaa, nämä arkkitehtuurikustannukset ovat täysin sen puitteissa, mitä omissakin maissa joten se vastannee tuohon kysymykseen. Talouskriisin osalta sanoisin, että investointi olisi myönteinen myös Belgian valtiolle, eli ei missään tapauksessa mitään kielteistä. Anteeksi puheenjohtaja, tämä on jo viimeinen virkkeeni. Minä pyydän, että tämä siirto hyväksytään ja sen jälkeen ehkä auki olevat kysymykset voidaan käsitellä tulevien puolen vuoden aikana. Kiitoksia. Vladimir. Kiitos. Aivan lyhyesti Vladimir. Ďakujem, pán predseda. E, bol som spravodajcom pre rozpočet na rok 2010. A... Kiitos, puheenjohtaja. Näistelin budjettia 2010 ja silloin jo sovittiin siitä, että tämä investointi on hyväksyttävissä ja valiokunnassa jokainen täällä puolsi tämän investoinnin toteutumista. Erityistä budjettikohtaa ei luotu siksi, että haluttiin etukäteen kaikki luvut ja nyt ensimmäistä kertaa näin lukuja. Joka tapauksessa tulevaisuuteen liittyen on todettava, että ei tehdä niin, että ensin yritetään siirto ja sitten esitetään, koska saadaan lopulliset kaikki kattavat tiedot. Koska jossain yhteydessä meidän on ajateltava Euroopan parlamenttia tiedotuskeskusta ja tätä Euroopan historian taloa, miten ne toimivat yhdessä, käytetäänkö tätä tilaa myös viikonloppuisin, kun haluamme käyttää asioita tehokkaasti. Meidän on siis todella todettava, onko kyse pysevä, pysyvästä näyttelystä vai kiertävästä näyttelystä. Me voimme palata käsittelemään näitä päivittäisen toimintaan liittyviä kysymyksiä jos näyttely ei ole pysyvä, siihen liittyy tietenkin koko ajan uusia kustannuksia. Ei niin, että yhden siirron jälkeen tulee aina lisää tietoa, jota ei tiedetty aikaisemmin. Olen edustaja Tryppelin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi keskustella myös Brysselin kaupungin kanssa, kun tästä on varmasti etua myös Brysselin kaupungille. Tänne tulee paljon matkailijoita, turisteja, Mutta varmasti on hyvä, että me olemme ensimmäisenä tämän päätöksen tehneet. Kirsti Andersen. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun selvennystä siihen, kuka tämän rakennuksen omistaa. Pitää ymmärtää, olisiko tässä vuokrakustannuksia, vaikkakin se olisi sitten komission omistuksessa. Haluaisin tähän vastauksen. Herra Pöttering, annoitte ymmärtää, että ainakin 60 miljoonaa euroa tarvittaisiin jo ennen kuin tämä Euroopan historian talohanke pyörii käytännössä. Kukaan ei ole saanut tietoa vielä näistä juoksevista kuluista, vaikkakin Harmaier pyytää meitä hyväksymään arkkitehtimaksuihin perustuvan siirron. Tässä, tällä tavalla ei kyllä äh, tätä päätöstä voida tehdä. Näille menoille ei ole mitään perusteluja, vaikkakin ne sitten rahoitettaisiin säästöillä. Historia äh, löytyy kyllä kirjoista. Monet museot Euroopassa kattavat myös Euroopan historian, joten äh, miksi tällainen Euroopan historian talo tarvitaan? Kriisin aikoina tällainen menoerä on loukkaus Euroopan unionin kansalaisille jotka todellakin kokevat vakavan kriisin ja joutuvat tekemään valtavia leikkauksia kansallisissa budjeteissa. Niin ikään pidän outona sitä, että Euroopan parlamentti lähtisi tällaiseen hankkeeseen ilman komissiota ja neuvostoa. Tämähän pitäisi olla lähtökohtana hankkeessa. Minun ryhmäni ei tietenkään hyväksy tätä siirtoa tai mitään muita kustannuksia, joita Euroopan historian talosta aiheutuu. Kiitos. Kiitos. Jutta Hauk, viimeinen puhuja. Ja Kiitokset. en oikein perusta siitä, että komissio ja neuvosto saataisiin alusta asti mukaan. Mehän tiedämme, miten pitkälle päästään, jos neuvoston kanssa koitetaan saada aikaan kompromisseja tai yhteisymmärrys. Näpit irti neuvostosta, minä sanoisin. Mutta pyytäisin, että tällainen epäilevyys, koko hankkeen punninta, tämä liittyy siihen, että Siis en puhu nyt ollenkaan tästä konseptista, vaan tässä budjettivaliokunnassa meillä ei ole sellainen vaikutelma, ettäkö tietäisimme, mihin olemme ryhtymässä johdonmukaisesti, myös vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin. Nyt meillä on tässä ensinnäkin, tässä sivulla kuusi, ensimmäistä kertaa nuo eh, juoksevat kulut, mitä tulee tekniseen puoleen. 7,29 miljoonaa euroa hyvä on, mutta henkilöstöstä esimerkiksi emme tiedä mitään. Tässä sanotaan kyllä, mikä on kannanotto, mutta kuka kertoo, miten nämä on arvioitu oikein vai väärin? jos, miten minä sen nyt sanoisin, jos me saisimme selkeän kuvan, olisi meille ainakin budjetti-ihmisille joukossamme, jotka eivät halua enää konseptista väitellä, budjettiasiantuntijoina olisi helpompi sanoa kyllä. Bien, mes chers collègues. Hyvät kollegat, toteamme, että keskustelu on vilkasta. Paljon kysymyksiä on esitetty. Valitettavasti joudun päättämään tämän kohdan käsittelyn nyt, koska meillä on äänestyksiä, joita ei voi, voida lykätä ottaen huomioon se, että budjettivaliokunnan on oltava valmiina ensi viikon tapahtumiin. Haluaisin muistuttaa kuitenkin useille puhujille, eri puhujille siitä, että parlamentti täysistunnossa ja budjettivaliokunta ovat alusta saakka tukeneet tätä hanketta. Äh, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, niin kuin Andreasen äh, muistutti. Mutta me olemme siis tukeneet parlamenttina Euroopan historian talohanketta. Tämä on parlamentin aloite ja Euroopan parlamentti sitä rahoittaa, niin kuin puhemi, varapuhemies Martinez, Martinez totesi, päätös on tehty tähän suuntaan. Nyt budjettivaliokuntana meidän täytyy tehdä kaksi päätöstä. Kiireellisempi päätös liittyy siihen, että 2,5 miljoonan euron varaus vapautettaisiin Tämä on 2011 budjetissa mukana, mutta varauksena nimenomaan liittyen siihen, miten tämä rakennushanke eh, etenee. Ja tämän jälkeen kollega Fernandesin mietinnön yhteydessä meidän on täsmennettävä, katsottava puhemiehistön kanssa, mikä on se summa, joka on budjetissa 2012, 2012 siis, ei 2011. Eli ennakkoarviot ja sitten varsinainen budjetti. E, esitän kysymyksen esittelijälle. Jos nyt ymmärsin oikein esittelijää, ja jos nyt totean, että tietyt ryhmät ovat halunneet e, täsmennyksiä vielä, jotta voivat äänestää tästä määrärahasiirrosta jos esittelijä katsoo, että hän tarvitsee vielä selkeytystä ennen kuin siirrosta äänestetään, niin minä ehdottaisin sitä, että lykkäämme tätä äänestystä. Havaitsen, että kukaan ei vastusta siirtoa, mutta tietyt henkilöt tarvitsevat vielä täsmennyksiä ennen kuin voimme äänestää siirrosta. Ehdotan, että lykkäämme seuraavan kokoukseen äänestystä Sehän on 15. päivä maaliskuuta tulossa. Ja tällä välin tiimimme ensinnäkin ykkösasia esittelijä on yhteydessä tähän äh, toimintajoukkoon ja edustan, että Fernandes ja Almayer, jotka ovat äh, rakennuspolitiikasta vastuussa Helkan kanssa, tapaavat tiimin ja täsmentävät niitä kysymyksiä, joihin me tarvitsemme vielä vastauksen, jotta siirto voidaan toteuttaa. Ystävät esittivät paljon kysymyksiä ja tietyt niistä liittyvät myös pitkän aikavälin näkymiin, rakennuksen toiminta ja niin edelleen. Eli siis siinä vaiheessa nyt ei vielä olla, mutta tietyt kysymykset tarvits, äh, tar, äh, täytyy esittää ja on saatava vastaus, jotta voimme edetä tämän äh, siirron kanssa. Eli kokouksen jälkeen budjettivaliokunnan kollegat ovat yhteydessä promottorien, hankkeen promottorien kanssa, jotta he saavat sitten kenties kirjallisessa muodossa täsmennyksiä. Ja sitten seuraavassa kokouksessa 15. maaliskuuta voimme äänestää siirrystä. Ja siitä lähtien sitten voimme täsmentää kantaamme Eh, budjetin 2011 suhteen. Tekninen huomautus. Tähän on tulossa vielä oma ilmoitusmenettelynsä kaikki ne yksityiskohtinen, jotka koskevat millään tapaa tätä rakentamista ja muuta. Se tulee siis vielä erikseen tämän siirron lisäksi. Ei tämä siirto siis pyöritä tuota koko hanketta, eikä koko hanketta suinkaan vielä hyväksytä. Oui, oui, bien sûr. mais bien sûr. Niin, luonnollisesti. Tietenkin olemme samaa mieltä tästä. Helga, sopisiko tämä ratkaisu sinulle? Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tuo on oikea ratkaisu mielestäni, koska meillä ei ole nyt aikaakaan. Monet kysymykset jäivät avoimeksi, joten voin tukea tuota ehdotusta, että tämä äänestys lykätään. Pyritään selvittämään nämä kysymykset ja hoidetaan tämä sitten maaliskuun lopulla. Kiitos. Donc, vous voyez dans quel état näette varmasti minkälaisessa mielialassa, minkälaisessa tunnelmassa mm, valiokunta on. Tämä on varsin herkkäluontoinen keskustelu. Nyt on pakko päättää keskustelu. Jos nyt lopetetaan keskustelu ja äänestetään, niin ette te voi sitten fyysisesti ihan, ihan konkreettisesti vastata näihin kysymyksiin. Se ei ole mahdollista. Mutta nyt tärkeintä on se, että havaitsette poliittisen tuen budjettivaliokunnan keskuudessa tälle hankkeelle. Me kaikki olemme sitä mieltä, että meillä on velvollisuus saada aikaiseksi tuloksia. Ja tätä budjettivaliokunta haluaa. Me autamme teitä. On vielä kysymyksiä, jotka tarvitsevat lisäselvitystä. Asiat hoidetaan ja voimme edetä äh, siirtoon. Ja Fernandesin kanssa tutkimme, ja tietenkin myös puhemiehistön kanssa tutkimme, äh, mitä määrärahoja tarvitaan 2011, 2012 korjaan. Kiitoksia läsnäolosta. Tällä tavalla edetään. Nyt voimme siirtyä äänestämään. Nous allons pouvoir passer au vote. Siis äänestämään. Ehdotan, että kyseessä on siis... Niin, mikä kohta? Mikä kohta? Kohta 15 esityslistalla kollega Fernandesin mietintö. Mehän viime kerralla kävimme keskustelua. Teillä on kaikilla äänestyslista edessänsä edessään. Onhan se kaikilla? Hyvä. Toivon, että sihteeristä voisi tarkistaa vielä, että ei ole liikaa EPPtä eikä liikaa vihreitä muiden mu- muassa. Niin kuin EPP-läisethän ovat ainoita, jotka täällä tekevät töitä tässä valiokunnassa. Ja minulle pitäisi vielä ilmoittaa, onko minulla oikeus äänestää vai ei. Ovatko kaikki valmiina? No niin, hyvä. Tarkistus 1. Kohta G. Alvarolta. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti kaksi. Hogan. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Andreasen. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty kolme. Alvarolta. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Mm-hmm. Nyt täytyy laskea. Levé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14. 14. Vasta-äänet. Je peux voter? Voinko minä äänestää? No. 12, 13, 14, 15. 15. Ah, 16. Tekinkö vastustatte? Okei, okay, très bien. Donc, euh, bah, vous faites basculer. Te nyt sitten käänsitte äänestystuloksen. No niin. Totean nyt vain huomiona. <laughs> no, mais, mais madame, je, je salue votre courage politique. Te olette poliittisesti rohkea. Se on tervetullutta. Tarkistus neljä, Elis. Esittelijä vastustaa puolesta äänet. Taas täytyy laskea. Ö, Nous avons la machine d'ailleurs. Onhan meillä konekin. Onko kaikilla kortti mukana? Alors, on va compter pour ce compte. Pour... Nyt tässä äänestyksessä lasketaan ja sitten seuraavilla kerroilla. Bon, alors, euh, levez, levez les, les bras ceux qui sont pour cet amendement. Puolesta äänet. Hemselisin tarkistus. Lasketaan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Hyvä. Vasta äänet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monika ne vote pas. Monika ei äänestä. 12, 13, moins 14, 15, 16, 17, 18. 18. Haha. C'est Inge qui emporte. <coughs> Abstention. Tyhjä. Hylätty. <coughs> Excusez-moi. Suoka anteeksi. Viisi puolesta Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kuusi Voganilta esittelijä puoltaan puolesta vastaan. Kaksi vastaan tyhjää. Yksi tyhjä ääni hyväksytty. Seitsemän Alvarolta esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Monet vastaan. Ei kukaan tyhjää. Yksi tyhjä ääni. No kahdeksan. Siinä on suullinen tarkistus Alvarolta. Hyvä kollega. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että näiden suullisten tarkistusten osalta. Tämä äänestyslista on tehty silloin, kun ryhmämme oli Kööpenhaminassa ja me emme ole voineet tehdä tästä äänestyslistaa, eli joudumme tekemään tämän näin. Kohtaan kolme pieni muutos. Siinä puhutaan hyvästä hallinnosta rahoitusmarkkina-asetuksen 27 artiklan mukaisesti accountability ei ole tässä vielä mukana. Me haluaisimme sen sinne vielä lisättäväksi. Toivottavasti tämä on nyt ymmärrettävää, koska ihan muotoseikkojen puolesta accountability-sanaa ei ole vielä tuonne lisätty. Me ehdotamme muotoiluksi in the spirit of accountability. En voi kuvitella, että tässä olisi mitään ongelmia päästä ryhmien välillä yhteisymmärrykseen. Kiitos. Je comprends en... Ymmärrän, kun katselen esittelijän hymyilemistä, että hän puoltaa tätä suullista tarkistusta. No niin, hyvä. Äänestetään suullista tarkastuksesta puolesta äänet. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. Ei tyhjiä. Yksimielisesti hyväksytty Alvaron hengessä. Tarkistus 9. Vogon ja Färm. Siitä esittelijä ei pidä. Puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Enemmistö. Tyhjää. Ei tyhjää. Vasemmisto on vähemmistössä. Kymmenen sama tilanne. Esitteli vastustaa puolesta. Suka anteeksi. Vastaäänet. Monet. Tyhjää. Yksi tyhjä. Lähestulkoon sama enemmistö. Hylätty. Yksitoista, Alvarolta siitä pidetään kiinni, koska kymmenen hylättiin. Esittelijä ei pidä puolesta. Nyt tilanne muuttuu. Koneäänestys. Le vote électronique est ouvert. Äänestys alkaa. So, jetzt, jetzt, now, now. Voilà. Et je vote, j'ai le droit de voter. Hein. Minulla on oikeus äänestää, ei ole EPPtä liikaa. Minä äänestän kyllä nyt tässä vähän huonosti, mutta kuitenkin. Vous n'avez pas de carte? Eikö ole korttia? Ja äänestätte vastaan. Ai ei, kun puolesta puolesta. Äänestys päättyy. 18 puolesta. Eli 19 siis, 16 vastaan hyväksytty. Tarkistus 13. Ei vaan, tämä oli siis 11 äsken. Ei vaan 12. Nous sommes d'accord. L'amendement 12. nyt. Esittelijä vastustaa puolesta äänet. Vastaan. Majorité contre. Enemmistö vastustaa, tyhjää, hylätty. 13 elis, esittelijä puoltaa, puolesta. Vastaan. Kukaan ei vastusta, tyhjää, ei kukaan. Yksimielisesti, bravo James. 14, Esittelijä puoltaa puolesta. Monet vastaan. Alvaro. Ja muutamat muutkin. No joo, demokratia vallitsee tyhjää. Hyväksytty. 15 on vedetty pois. 16. Abad ja Rike. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Helga vastustaa. Mhm, selvä. Tyhjää. Hyvä. Helkasta huolimatta hyväksytty. 17. Yhteen sopiva 16 kanssa. Alvaro puolesta. Puolesta äänet. Helka on myös puolesta. Vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Nyt jälleen suullinen tarkistus 18. Lisätään redeployment and training. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt yksimielisesti. Nyt kompromissitarkistus esittelijältä. Vogn haluaa käyttää puheenvuoron, niinkö? Olkaa hyvä. Colleagues will uh, initially... Kollegat ovat varmasti kuulleet tämän kompromissiaan, jonka esittelijä on tehnyt, mutta joidenkin keskustelujen jälkeen me sovimme uudesta kompromissiaasta, joka toivottavasti on juuri jaettu kollegoille. Se on aika pitkä, joten en lue sitä. Siitä on siis sovittu esittelijän kanssa. Toivottavasti kollegat voivat hyväksyä tämän uutena kompromissiaan. Très bien. Je vous remercie. Euh, vous avez la parole. Kiitoksia. Pyysittekö tekin puheenvuoroa? Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja eiköhän nyt hoideta tämä englanniksi. Kiitokset tästä uudesta luonnoksesta kompromissitarkistukseksi. Ennen kaikkea tämä osoittaa, että meidän pitäisi keskustella päätöksistä. Nimittäin edelleenkään en ymmärrä sitä, miksi nämä kaksi tärkeää ryhmää kannattivat sihteeriavustuksen nostamista, mutta nyt kun tarvittaisiin rahaa lisää toimistotilan saamiseksi, ja siitähän puhuttiin, jos on enemmän avustajia, tarvitaan enemmän toimistotilaa, tähän on oma kriittinen lähestymistapansa, en oikein ymmärrä tätä täysin. Eli minusta tässä ei ole nyt johdonmukaisuutta. Tämä tarkistus oikeastaan pehmentää sitä aiempaa kompromissia, joten eiköhän ryhmäni voi tätä nyt kannattaa. Selvä. Tässä oikeastaan äänestysselitys oli kyseessä myönteiselle puoltoäänelle. Äänestämme kompromissista puolesta. Ymmärrän kaikkia ryhmiä, lähestulkoon, vastaäänet, Andreasen, tyhjää, hyväksytty. 19 äh, raukeaa 20, e- esittelijä puoltaa puolesta äänet vastaan. Eli kukaan, tyhjää, Yksi tyhjä ääni. Helga. Hyväksytty. Kompromissi B ja C esittelijältä. Niitä vo, niistä voidaan äänestää yhdessä puolesta. Vastaan. Andreasen Tyhjää. Ei tyhjiä. B ja C on hyväksytty. Sitten 21, 23, 25, 28 raukeavat. 22 Helka Tryppeliltä Esittelijä puoltaa puolesta. Suurta innostusta. vastaäänet, Ei kukaan. Tyhjää. Ei kukaan. Yksimielisesti. Bravo Helga. 24. Alvarolta. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Andreasen. Ja edustaja. Tyhjä. Ei tyhjä. Hyväksyt. Kompromissi D esittelijältä puolesta vastaan. Yksi vastaääni tyhjä. Yksi tyhjä ääni hyväksytty. 26 ja 7 on katettu. 29 Mankalta esittelijä puolta puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty yksimielisesti. Bravo Vladimir. 30 vuonilta on vedetty pois. 31 Vladimir esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Yksi vastaani. Kolme vastaääntä. Tyhjää. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. 32 Vladimirilta. Esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Neljä vastaääntä tyhjä, ei tyhjiä, hyväksytty. 33. James Ellis kahdessa osassa. Ensimmäinen osa esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Ei kovinkaan moni. Vasta äänet. Suuri enemmistö. Ensimmäinen osa katoaa. Poistetaan. Kyllä. Suullinen tarkistus tähän toiseen osaan, nyt kun ensimmäinen osa meni. Tässä sanotaan, että pyytää pääsihteeriä esittämään tällaisen raportin 30. kesäkuuta 2011 mennessä. Mitä ajattelee esittelijä tästä ta- suullisesta tarkistuksesta? Se täydentää ensimmäistä osaa. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Näin täydentävä Jamesin kommenteilla. äänet. Yksi vastaani. tyhjä, Yksi tyhjä ääni. Hyväksymme toisen osan. Näin täydennettynä suullisella tarkistuksella. 34 on vedetty pois portasilta. 35 sitä vastoin, sitä ei ole vedetty pois, mutta esittelijä ei pidä siitä puolesta. 35. Portasi Andreasen. Kummallinen liittouma mutta sitä merkittävämpi. Vasta-äänet. Tyhjää. Hylätty. 36. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38. Alvaro Esittelijä vastustaa puolesta. Muutamia vastaäänet. Monet. Tyhjää. Hylätty. 39 Vladimirilta esittelijä puoltaa puolesta äänet. Vastaan. Liberaalit. Mutta vähemmistössä, eli Vladimir voitti. Tyhjät 40 Alvarolta. Esittelijä puoltaa puolesta. Tämä helpottaa kyllä. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Bravo, Alvaro. 41 sisältää suullisen tarkistuksen. Otsake European Added Value Assessment Unit. Kyllä tämä todellakin on parempi. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyt yksimielisesti. 42. De Urquizalta. Onko tämä espanjalainen nimi? Edustaja Rouva Urquiza. Se olette te. Rouva de Urquista. 42. Valitettavasti esitteli vastustaa. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Enemmistö vastustaa. Olen pahoillani, edustaja. 43. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Kyllä, vastaan on. Tyhjä. Tällä kertaa hyväksyt hylätty. 44. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Vastaan. Enemmistö vastustaa. Tyhjää. Hyväksytty. 45. Esittelijä vastustaa. Niin, hylätty siis. 45. Esittelijä vastustaa puolesta. Tässä ollaan rajoilla, vasta-äänet, lähestulkoon kaikki muut, hylätty. 46, sama tilanne, esittelijä vastustaa puolesta. Sama enemmistö, vastaan. Sama vastustus, lukuisampi, suur, suurilukuisempi, hylätty. Viimeinen tarkistus äh, edustaja De Urkifalta, 47 puolesta äänet. Hieman enemmän. Aa, No niin, koneäänestys. Euh, sachant que euh, elle a sa carte. Eider Aha, hänellä on siis kortti. Äänestys alkaa. Kaikki eivät ole äänestäneet. Äänestäkää, äänestäkää. No niin, nyt loppuu aika. Euh, le vote est clos. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 19 vastaan hylätty. Esittelijä haluaa sanoa sen loppuäänestyksestä. Haluan tehdä teknisen tarkistuksen. Minusta minun täytyy tämä tehdä. Kyse ei ole 86 miljoonasta 186, vaan 500 Tämä oli siis tekninen tarkistus. No onhan siinä nyt melkomoinen ero, muutamia kymmeniä miljoonia, <laughs> tekninen ongelma. Eli tämmöinen tekninen selitys, tarkistus tähän. Loppuäänestys kenties koneella. Voilà. Alors, euh, le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Votez, votez. Tout le monde a... Äänestäkää, äänestäkää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onneksi olkoon esittelijälle. Hyvin hoidettu asia. Tästä eteenpäin meidän on äänestettävä Bausani. 16. Kohta 16. Kohdassa 16. 16 ja 17. Olimme olettaneet, että äänestämme, mutta annan puheenvuoron esittelijälle Sidonialle, joka selittää meille, miksi hän ehdottaa sitä, että ei äänestetä. E, koleżanki koledzy, e, sprawa dotyczy funduszu... Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Solidarisuusrahastosta on kyse. Siitä keskusteltiin viime kokouksessa. Siis varojen vapauttamisesta eu budjetista joidenkin jäsenvaltioiden tueksi, jotka kärsivät tulvista viime vuonna. Minä haluaisin selittää teille hiukan tätä asiaa. Me olemme saaneet kuulla, että tietyt jäsenvaltiot eivät halua hyväksyä komission ehdotusta, että rahoitettaisiin solidaarisuusrahastoa ikään kuin tuoreilla varoilla, varoilla jäsenvaltioista. Vastustus on melko tiukkaa. Olen iloinen siitä, että Unkarin puheenjohtajavaltion edustaja on läsnä, koska Unkari tekee kaikkensa löytääkseen neuvostossa yksimielisyyden, jotta voidaan löytää jonkinlainen kunnollinen ratkaisu tähän ongelmaan. Miksi tämä nyt on niin hankalaa? Siksi, että kukaan ei oikeastaan vastusta itse solidaarisuusrahastoa tai syitä sen takana, mutta teknisten ratkaisujen löytäminen on hankalaa, samoin määrärahojen löytäminen. Tähän mennessä emme ole saaneet mitään virallista tietoa Koreperin kannoista. Ensi viikolla varmasti tämä tieto saadaan. Käsittääkseni Unkari valtiona yhdessä komission kanssa kuitenkin pyrkivät käymään neuvotteluita ratkaisujen löytämiseksi. Vielä näitä vaihtoehtoja meillä ei ole kuitenkaan esitetty ja siksi emme voi äänestää tänään. Mutta puheenjohtaja, en tiedä voisimmekohan kuulla, missä vaiheessa Unkarin puheenjohtajakaudellaan tässä on tässä kysymyksessä ja mitä voisimme tehdä seuraavaksi, jotta siis mahdollisimman pian löydämme tehokkaan tavan löytää käyttää varoja solidaarisuusrahastosta. Kiitos. Kiitos esittelijä. Ehdotan tässä kohdassa, kun otetaan huomioon tämä hyvin selkeästi selitetty poliittinen tilalle ja niin kuin journalisti tänä aamuna totesi, tämä on oikeastaan vasta ensimmäinen kompurointi tai kuhmu, joka on tulo, tulossa tällä tiellä äh, toisaalta neuvoston ja muiden toimielinten välillä, kun ajatellaan maksumäärärahoja äh, ja kriisiä viime vuonna. Me olimme valmiita ottamaan 31. maaliskuuta trilogin esityslistalle tämän kohdan. Keskustelua siellä käydään ja sitten trilogin yhteydessä katsotaan, mikä on budjettivaliokunnan kanta. Kiitos. Kohta on näin hoidettu. Ja tämä kattaa myös Bögen mietinnön. Me ään, jatkamme äänestyksiä. Kohta 18. Kalastus ja komorit. Nik- François Alf- Nicola Alfonsin mietintö hänelle paikalla. Yksi äänestys pelkästään. Hän esittää, että äänestämme puolesta. Puolesta äänet. Kalastussopimus Komorien kanssa. Kiitos. Vasta-äänet. Andreasen. Tyhjää. Ei tyhjää. kalastussopimus Kumoren kanssa hyväksytty. Alfonsille hänen poissa ollessaan onnittelut. Nyt voimme siirtyä siirtoesitysten tutkimiseen Sidonia. Oli hieman turhautunut tässä ensimmäisessä vaiheessa, mutta hänellä olisi kuitenkin siirtoäänestysehdotuksia. Sidonia. Transfer jest bardzo istotny, bo dotyczy dużej sumy i jest związane jak ze... Niin, tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kyse on suuresta summasta ja valiokunnan edellisessä kokouksessamme me keskustelimme siitä, miten tämä liittyy tuohon yksityiseen yritykseen. Ja tuomioistuin on päättänyt, että sille tulisi maksaa. Minä olen tutkinut tätä asiaa, käsitellyt sitä yksityiskohtaisesti. Komissio on siis päättänyt vedota tämän tuomioistuimen päätöksen kumoamiseksi. Ja tämä on jo pitkään olemassa ollut kiista, joka koskee tietokoneohjelmiston käyttöä. Tämä liittyy ohjelmistoon tehtyihin muutoksiin ja niiden käyttöön. Tällä hetkellä meillä on siis tuomioistuimen päätös, joka on annettu. Komissio tulkitsee tilanteen toisin ja on siksi vedonnut päätöksen kumoamiseksi, mutta mutta komission on maksettava, koska alkuperäisessä tuomioistuinkäsittelyssä komissio hävisi, joten maksettava on. Täällä kai on paikalla joku käännösosastolta, joka voi antaa meille tästä lisätietoa. Joka tapauksessa minun näkökulmastani tämä konflikti komission ja Systran nimisen yrityksen välillä ei ole mitenkään selvä, koska yritys ei ole koskaan epäissyt, e, e, ilmaissut epäilyjään kirjallisesti komission liittyvissä seikoissa. Ja kun tarjouskilpailu järjestettiin, jotta ohjelmistoon voitaisiin tehdä muutoksia, nämä ratkaisut esitettiin liian myöhään, joten komissio omalta osaltaan toteaa, että se on tehnyt kaiken, mitä sen tulisikin tehdä, ja se on myös toiminut vaaditulla tavalla, joten komission mielestä yritys ei ole oikeassa. Tuomioistuin puolestaan ei ollut komission argumentoinnin linjoilla, vaan katsoi, että yritys oli kärsinyt vahinkoa, kuten yritys itse esitti. Tämä summa on pudonnut huomattavasti. Korvaus, vahingonkorvaus ei ole ollenkaan niin suuri kuin alun perin esitettiin, mutta se on minusta edelleenkin melko tuntuva summa. Komission on edelleen siis pidettävä tätä kysymystä esillä. Vetomus on olemassa, kuten totesin, ja lopputulosta odotetaan vasta myöhemmin. Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuin saattaa olla komission linjoilla, mutta me emme vielä voi tätä tietää, joten on vain odotettava. Toistaiseksi ehdottaisin, että äänestämme puolesta, näiden määrärahojen siirron puolesta. Pahoittelen tietysti koko tätä tilannetta, että tällainen on päässyt syntymään. Mutta sen perusteella, mitä tiedän tuomioistuimesta ja asiakirjoista, Vaikuttaa siltä, että kummallakin osapuolella on ollut hyvä syy uskoa toimivinsa ja toimineensa asiassa korrektisti. Tällä hetkellä siis tilanne on tulkittu komission haitaksi. Vielä eräs seikka, josta olen keskustellut komission kanssa. Sanottiin, että on muutettu ehtoja, jotka sopimuksiin kirjattiin, uusiin sopimuksiin, joita eri osapuolten kanssa tehtiin. Tämähän ei tietenkään ole mahdollista. Muutoksia ei voida mitenkään tehdä jälkikäteen. Tällä hetkellä tehtävät uudet sopimukset ovat erilaisia. Kannatan joka tapauksessa tämän määrärahasiirron hyväksymistä. Kiitos. Edustaja Portas. No, e- era só para fazer uma, uma pergunta. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli vain kysymys Yksi asia, jota en ymmärtänyt, jos komissio on edellään tässä menettelyssä, miksi tämä pitää nyt maksaa? Sitä minä vain ihmettelen. Kenties odotamme komission vastauksen, vai haluatteko Sidonia, ole hyvä. To też sprawdziłam, bo to też było przedmiotem, przedmiotem mojego Minä olen tarkistanut tämän myös. Minuakin tämä kiinnosti. Eli tuomioistuimen päätös on ranskaksi non suspensif, eli lopullinen. Se tarkoittaa sitä, että rahat on maksettava. Ja se tarkoittaa sitä, että rahat voidaan palauttaa myöhemmin, jos tuomioistuin päättää toisin. No niin, äänestämme, eli puolesta äänet, siirron puolesta. Vastaan. Yksi vasta ääni, tyhjä, ei tyhjä, Siirto on hyväksytty. Muut siirrot, jotka liittyvät tähän, eli 15. maaliskuuta on tulossa äänestys. Tänään niistä ei puhuta. Selvä. Voimme siirtyä muihin siirtoihin, jotka puolestaan ovat Helganheiniä. Äskenhän me keskustelimme ulkosuhdehallintoon liittyvästä siirrosta ja etenimme sen suhteen, mutta nyt muut siirrot Helga. Okay, thank you, Alain. I start with the court of... Kiitos. Alain aloitan tilintarkastustuomioistuimesta. Tilintarkastusistuimen pääsihteeri on tarkastellut uudelleen sitä, miten turvallisuuspalveluita hoidetaan ja miten suhtaudutaan riskeihin toimielimissä ja kaikkein tehokkain tapa johtopäätöksenä päästä turvallisuustavoitteisiin on antaa turvallisuuspalveluille resursseja – talon sisältä ja näin on keskeytetty sopimus, joka oli aikaisemmin sopimus työntekijöiden kanssa ja nyt on ajateltu, että tämä toimi säästää noin 100 000 euroa vuosittain. Turvallisuuspalvelut tällä hetkellä saavat maksun budjettikohdasta 2026 turvallisuus kohdasta. Maaliskuusta 2011 turvallisuuspalveluiden suuri osa tulee budjettikohtaan 1400, muu henkilöstö, erityisesti alakohtaan 1406 sopimustyöntekijät. Siksi tarvitaan tuo siirto 320 000 euroa kohdasta 2026 kohtaan 1400. Joten minä suosittelisin mutta puoletaan tätä siirtoa. Hyvä, kiitoksia. Ei puheenvuoropyyntöjä, puolesta äänet. Vastaan. Yksi vastaani, tyhjä. Siirto on hyväksytty. Seuraava siirto, Helga. One, it's the ombudsman establishment. Seuraava. Oikeusasiamiehen lentokaavion 1AD5 virka, joka on väliaikainen, halutaan muuttaa pysyväksi. Näin ei olisi liikaa siirtymää näiden juristilingvistien osalta. Aikaisemmin on nähty, että on hankala pitää tällaisia ihmisiä määräaikaisessa virassa – minä keskustelin ihmisten kanssa viime vuonna ja minusta tuntuu, että tämä on ihan oikeutettu pyyntö ja siksi ehdottaisin, että puoletaan tätä siirtoa. Selvä. Tämän kategorian muutos eikä meno lisäys. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Helka. Yes. Next. Uh- Seuraavana siirtoesityksenä parlamentti C1 30 paikkaa siirrettäisiin varauksesta. Tämän ehdotuksen kautta halutaan 740 000 maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät henkilöihin, jotka toimivat toimielimissä. Tämä liittyy 30 virkaan 714 026 euroa. Pyyntö esitettiin viime vuoden budjettimenettelyn aikana. Parlamentti on pyytänyt lisätietoa näiden virkojen käytöstä. Lisätietoa on annettu, mutta vasta ihan hiljattain ja siksi sanoisin, että tarvitsemme vähän lisää aikaa, koska tieto annettiin meille hyvin myöhään, joten olisi hyvä lykätä ja tehdä päätös myöhemmin. Rapporteur. Esittelijä, olen teidän määräysvallassanne. Jos teillä ei ole riittävästi tietoa, niin teemme niin kuin äskenkin historian talon suhteen, eli lykätään äänestystä ja toimimme silti määräajan puitteissa. Meillä on vielä C3. Helga. So it's um, the assistant. Niin, tämä on avustajien maksuihin. 30 miljoonaa 200 000 maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät 4220 kohtaan parlamentin avustajat otettaisiin varauksista vuosta 100 sen jälkeen, kun on saatu tarvittavaa tietoa parlamenttien avustajatuesta, jota lisättäisiin 1500 eurolla jäsentä kohden kuukautta kohden. Minä haluaisin sanoa nyt seuraavaa. Tämä on ensimmäistä kertaa keskustelun kohteena. Tämä on melko monimutkainen kysymys. Tiedätte, että minä argumentoin ensimmäisellä kierroksella avustajista, pidin tätä oikeutettuna Lissabonin uuden toimivallan ja suuremman työtaakan kautta, mutta nyt haluaisin kuitenkin sanoa, että kuten tiedätte, olin aina vähän epäilevällä kannalla, enkä ollut tukemassa tätä toista vaihetta. Nyt meillä on lukuja, ja mukaan vain 70 uutta avustajaa. Virka on täytetty. Joten emme ole nyt ihan varmoja, ovatko nämä todella tarpeen. Ja nyt voin palata tuohon Euroopan historian talohankkeeseen. Ihan suoraan sanottuna, jos on näin hyvät syyt tukea Euroopan historian talohanketta ja jos toisaalta on osoitettava, että olemme valmiita jotenkin säästämään, niin minun mielestäni, ja tämä on ihan henkilökohtainen kantani, mutta samalla me ryhmäni enemmistön kanta, eikä voitaisiin yhdistää säästö tässä siihen kysymykseen, että me haluamme selkeästi prioriteettina tukea Euroopan historian taloa – tai meidän on löydettävä muita säästön kohteita, mutta poliittisesti tämä on mielenkiintoinen kysymys mielestäni ja tämä liittyy tulevaan keskusteluun, jota käydään maaliskuun loppupuolella. Jos puhumme nyt budjettien vakauttamisesta ja otetaan huomioon Lewandowskin kirje, niin meidän pitää löytää budjetista hyvä tasapaino. Siksi mielestäni nyt ei ole ehkä paras aika hoitaa tämä kysymys tänään, vaan se voitaisiin yhdistää keskusteluun kokonaiskuvasta. Siksi suositukseni olisi lykätä äänestystä ja palata siihen myöhemmin. Kiitos. Nyt on puheenvuoropyyntöjä useampia. Ymmärsin sen, että Helka ehdotti, että lykätään päätöksentekoa. Eli kenties voitaisiin lykätä myös keskustelua, koska meillä on aikaa vähän niukasti sitten jatkovaiheessa. No niin, täytyy antaa siis puheenvuoro niille, jotka sitä pyytävät. Jöran. Kuten kaikki tiedätte, tämä on hyvin ristiriitainen kysymys ja herra Alvaro otti äänestysselityksessään edellisessä äänestyksessä tämän esille. Haluaisin vain todeta hänelle, että kaikki nämä avustajien määrärahat eivät ole pelkästään uusien avustajien palkkaamiseen Brysselissä, myös olemassa olevien avustajien olosuhteiden parantamiseen, avustajien palkkaamiseen muualla ja niin edelleen. Me haluaisimme olla nyt selvillä tästä, koska on keskusteltu uudesta rakennuksesta ja siihen liittyen avustajien määrärahoista. Minä olen sitä mieltä, että tulisi vapauttaa tämä summa 1500 euroa. Emme ole tietenkään samoilla linjoilla, mutta kaikkien täytyy olla selvillä siitä, että kun tämä varaus vapautetaan, se ei millään tapaa ennakoi meidän kantaamme uuden rakennuksen suhteen. Meillä on edelleen varauksellinen kanta sen suhteen, mutta suurin osa ryhmästämme kannattaa tämän siirron vapauttamista. Eli siis puoltaa sitä, että äänestämme nyt, eikö niin? Portas. E Puheenjohtaja, minua ei haittaa, jos me lykkäämme äänestystä tai keskustelua. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me olemme tästä keskustelleet. Kaikki tämä puhe rahasta joka menee jäsenten avustajille, on ollut vähän väärin ymmärrettyä alun perinkin lähtien siitä, että olisi 1500 euroa vuoten, yhden vuoden ajaksi, 1500 toisen vuoden ajaksi, ei tällä voida saavuttaa niitä tavoitteita, joita olemme itsellemme asettaneet. Ei tällä vielä mitään erikoisasiantuntijaa avuksi palkata 1500 eurolla. Sitä minä en ymmärrä, en todellakaan ymmärrä, miten monet kollegat, joilla on niin vahva kanta säästäväisyyden ajamiseksi, voivat, niin puhuvat säästäväisyyspolitiikan puolesta ja ajavat säästäväisyyttä Euroopan budjetissa – Kaikkea mahdollista on tehtävä Euroopan budjetissa ja kansallisissa budjeteissa säästääksemme, mutta kun on kyse omasta rahasta, omista voimavaroista, mielipide muuttuu täysin. Minä en todella ymmärrä tätä ja minä haluan, että tästä ollaan selvillä. Kiitos. En tiedä, onko muilla kielillä vastinetta olemassa, mutta ainakin Ranskassa katolisten keskuudessa sanotaan, että että hyvän tekeväisyys alkaa itsestä ja läheltä. Temos em Portugal um ditado que é quem parte e reparte e não fica com a melhor parte. Me sanomme, että ihmiset, jotka ajattelevat vain itseään, eivät koskaan ajattele muita. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Eh, em primeiro... Kiitoksia puheenjohtaja, suuret kiitokset. Nämä määrärahat, joista tässä nyt puhutaan, ovat meidän avustajillemme, jos täällä nyt sanotaan, että ajattelisimme vain itseämme, jotta voimme saavuttaa sen päämäärän, jonka olemme itsellemme asettaneet, eli tehdä loistavaa lainsäädäntöä. Me olemme jo päättäneet, että tämän 3000 euron lisäys olisi aivan liika. Ensimmäinen osa on asetettu tänne mukaan 1500 euroa per jäsen ja toinen osa olisi 1500. Ei ole mitään järkeä lähteä toteuttamaan tästä puolikasta niin, että 1500 olisi nyt ja sitten saataisiin lisätietoja. Me olemme odottaneet jo lisätietoja Tämä kaikki on jo täysin selvää. Tämä on sen linjan mukainen, jota vastaukselta odotimme. Tämä on keskustelu, jota olemme käyneet jo moneen otteeseen. Ei ole mitään syytä, miksi emme äänestäisi tästä. Ei tämä ole mikään varsinainen asia. Tästä on jo keskusteltu, kaikki olivat samaa mieltä. Äänestämme siis. Yes, Haglund. Briefly, uh... Puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Meidän ryhmämme on johdonmukaisesti ollut tätä hanketta vastaan, niin kuin tiedätte. Ja esittelijä olimme, olisimme valmiita tukemaan. Portas puhui aivan oikeaan suuntaan. Viisata sanoja. La jeune... Kiitos. Ingen Gressle, nuorukainen. Haluaisin myös huomauttaa, että näissä menoissa olisi nyt loistava mahdollisuus olla näitä käyttämättä. Ei niitä ole pakko käyttää. Täällä on kollegoita, joilla on paljon tekemistä ja niille kollegoille pitäisi yksinkertaisesti antaa mahdollisuus työskennellä siten, kun on työskenneltävä. Sitä paitsi minun porukkani ainakin avustajani ovat tämän rahan arvoisia. Minä en ymmärrä tällaista tekopyhyyttä, että annetaan kaikenlaista tapahtua ja sitten kun jokin menee populistiseksi, niin sanotaan, että tämä ei enää käy. Minun täytyy sanoa, että tämä valvontatyö, poliittinen työ, jota minulla Euroopassa on tehtävänä, niin ei ole mahdollista, ellen saa lisää henkilöstöä omaan toimistooni, koska minä sivuminen sanottuna kirjoitan mietinnöt itse, joko englanniksi tai ranskaksi. Siksi haluaisin huomauttaa, että joku, joka tätä ei tarvitse, jättäköön tämän käyttämättä. Sitten on sellainen hyvä uutinen, että kaikki tämä käyttämätön raha menee parlamentin hallintoon, Luxemburgin rakennukseen tai muihin rakennuksiin. Tämä kaikki kaikki menee noihin keräilysiirtoihin. Eikö, ei anneta olla minkäänlaisia illuusioita siitä. Me keskustelemme tästä kauheasti, mutta tämähän on osa totuutta ja minun on sanottava, että niin kauan kun me muiden toimielinten kohdalla, komission ja neuvoston kohdalla annamme kaikenlaista tapahtua, mitä emme ikinä omalla kohdallamme sallisi, niin kyllä teistä tulee loistavia talousarviovalvojia, mutta missä te olette silloin, kun on kyse siitä, että jotakin vähän leikataan, jos vähän siivotaan ulkosuhdehallintoa? Missä olette silloin, kun on kyse niistä seikoista, jotka tosiaan maksavat paljon vuosikausia, kun niitä pitäisi leikata? Missä olette silloin, kun muutetaan toimielinten värväys kehityspolitiikkaa, kun kevyesti heitetään miljoonia vuosiksi, vuosikymmeniksi, jokainen palkkaaminen sitoo toimielintä 40 vuotta. Ei voida väittää, etteikö se olisi oikea raha. Jos meiltä nyt viedään työskentelymahdollisuudet, se ei ole minusta reilua, joten siinä mielessä, hyvät kollegat, tehkäämme mitä meidän täytyy. Muutoin tätä työtä ei voida tehdä, jota ihmiset meiltä odottavat. Anteeksi, että nyt hiukan kiihdyin. Bon, les, les positions sont claires. Ne Kannat ovat selvät. Ei avata keskustelua uudelleen. Kair viimeinen puhuja. Also inhaltlich ist, ähm, alles... Kiitos puheenjohtaja. Sisällön osalta on sanottu jo kaikki. Nyt voidaan varmasti äänestää, mutta haluaisin viitata muutamaan seikkaan. Yksi ensimmäisestä äänestyksestä, johon osallistuin täällä, ykkösen ostaminen ja jos en ja mä en muista, tätä perusteltiin jo uusien avustajien hankkimisella. Kuinka monta rakennusta tarvitaan vielä lisäavustajille? Ja kysyn täällä, kun ainahan voidaan myöskin vuokrata. Ja jos nyt ajatellaan, että yhdistetään kolmannen avustajan kysymys Euroopan historian taloon, niin minä haluaisin, että keskitytään keskeisempään työntekoon Lainsäädäntöhän on keskeisin tehtävä mei museoiden avaaminen, joten pyytäisin nyt, hyvät kollegat, vähän enemmän rehellisyyttä. Tiedostaisitte itse nyt sen, mitä me täällä teemme. Me edustamme 500 miljoonaa ihmistä. Meillä on vastassa neuvoston jäsenvaltiot ja komission valtava koneisto. Ja miten joku sanoo, että kun tämä 1500 euroa, miten sillä palkataan kolmas avustaja – Aivan oikein täällä on viitattu siihen, että voidaan tehdä myös muuta tällä rahalla. Voidaan saada avustajia, jotka eivät ole akateemisesti koulutettuja, mutta jotka kuitenkin auttavat meitä työssämme. Ja jos haluatte, että lainsäädäntötehtävä hoidetaan, hoidetaan täällä talossa kunnolla, niin se ei varmaankaan hoidu niin, että me leikkaamme omia työskentelymahdollisuuksiamme. Kiitos. Tästä näkemysten vaihdosta voin tehdä sen johtopäätöksen, että suurin osa jäsenistä haluaa äänestää nyt. Ja näin esittelijän ehdotusta noudatettaisiin. Kaikki eivät tietenkään äänestä samaan suuntaan. Mutta tästä siirrosta nyt äänestetään, eli määrärahojen vapauttaminen. Puolesta äänet. Je vous remercie. Qui est Vastaan. Je vous remercie. Abstention. Tyhjää. Ei tyhjää. Äänestystulos on selkeä. Yksi tyhjä ääni siellä oli. Olemme tavallaan kuunnelleet äänestysselityksiä. Näin on päätetty. Äänestystulos on selvä. Euh, alors, il ne nous reste plus que quelques minutes. Meillä on vain muutama minuutti enää aikaa ja muutama kohta vielä käsiteltävänä. Monika, Tarvitseeko tätä kohtaa nyt käsitellä tällä hetkellä vai voittaisinko sitä puhua myöhemmin? Kohta 20. Sofia, haluatteko nyt käyttää puheenvuoron tästä vai voitaisiinko seuraavaan kokouksen sitä lykätä? Voidaan lykätä siis. Ei voi lykätä, ahaa. No niin, ihan parilla lauseella. Okei. Okay. Ich kann maximal bis 15, aber es geht auch. Enintään 15, mutta kyllä tämä käy kahdessakin minuutissa koska tämä asia on oikeastaan meille jo tuttu viime vuodelta. Kyse on Sofian tiedotustoimistosta. Tämä käy siis nopeasti. Siellä on nuo mahdottomat rakennukset, joihin kukaan kansalainen ei edes pääse, ja sen takia on ostettu uusi rakennus. Ja tässä on hyödytty siitä, että Bulgarian kiinteistömarkkinoiden arvot ovat romahtaneet talous- ja rahoituskriisin vuoksi, eli alun perin kuvitellut 13 miljoonan kustannukset ovatkin enää vain 9 miljoonaa. Tässä mukana myös uudelleen sisustus, eli tästä tulisi yli 2004 riittämiin parkkipaikkoja. 60 prosenttia kokonaiskustannuksista korvaa komissio. Tästä keskusteltiin jo viime vuonna ja pyydän lopuksi vain tälle suostumusta, koska varat on käytettävä nyt maaliskuun loppuun mennessä siinä kaikki. Euh, Esittelijä ehdottaa suostumusta. Onko vastustusta? Ei näyttäisi olevan. Noudatamme esittelijän ehdotusta. Meillä on vielä kaksi aihetta jäljellä. Barbara, tervehdys. Viisi minuuttia, jotta kuulemme kohdista 7 ja 8 Äh, globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto toisaalta Tsekkiä ja toisaalta Puola. Barbara, ole hyvä. Grazie Presidente, ricambio i saluti. Allora, gradirei presentarvi oggi... Hyvää päivää minunkin osaltani. Haluaisin puhua Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Meillä on kaksi ehdotusta vuodelle 2011, eli Tsekin tasavalta. Tässä Erityisesti ajattelemme Unileveria ja sieltä irtisanottuja ja toisaalta Puola. Vodkar Pakien tapaus. Tsekin tasavalta. Siellä yli 600 työntekijää tarvitsee tukea Snadi Tsekin alueella – 320 000 euroa on rahasumma, joka tässä on kyseessä. 580 työntekijää on kolmessa eri yrityksessä irtisanottu. Äh, he ovat olleet työssä koneiden valmistuksessa. valiokunnan ehdotuksesta komissio on ottanut 50 budjettikohdasta äh, nimenomaan budjetista 2011 globalisaatiorahaston varoista. Komissio osoittaa näin, että se luottaa tämän rahaston toimintaan ja varojen käyttöön. Me olemme kaikki samalla aallonpituudella ja kaikki katsomme tulevaisuuteen. Me tiedämme, että jatkossa tämä rahasto muodostuu yhä tärkeämmäksi. En tiedä, puheenjohtaja, onko mahdollista nyt käydä valiokunnassa keskustelua, koska haluaisin, että tähän aiheeseen ja tähän rahastoon kohdistuisi hieman enemmän mielenkiintoa ja keskustelua. No, Toden totta, sitten kun meillä on enemmän aikaa, niin voimme käydä perustavampaa, äh, syvällisempää keskustelua. Vaikkakin varmasti neuvostossa on ministereitä, jotka kun ajatellaan tätä globalisaatiorahastoa ja hätärahoitusta, aiheuttavat samanlaisia ongelmia määrärahojen kanssa kuin mitä tuli solidarisuusrahaston suhteen esille. Niin. Eh, ho dimenticato di dire che il voto di questi casi nella commissione... Niin, haluaisin täsmentää vielä erään kysymyksen. 16. maaliskuuta budjettivaliokunta äänestää täysistunnossa hyväksyntä olisi tulossa huhtikuussa. En tiedä, mikä on määräaika tarkistuksille, mutta toivon, että niitä ei tule. Jos niitä tulee, niin toki ne ovat tervetulleita. Ei siinä mitään. Määräaikatarkistuksille on neljäs maaliskuuta, eli huomenna kello 10. Ei niitä paljoa tule, näin ollen. Kiitos, Barbara. Me voimme siirtyä viimeiseen kohtaan, joka on meripolitiikan, integroidun meripolitiikan kehittäminen. Edustaja Rike. Puheenjohtaja, voin puhua aivan lyhyesti, kun olemme näin viimeisessä kohdassa. Kyseessä ovat pilottihankkeet, jotka ovat tulleet päätökseen 2010. Ja yhdennetty meripolitiikkahan äh, juoksee aina vuoteen 2013 saakka. Ja 50 miljoonaa euroa on tässä ehdotuksena. Tällä pyritään nyt äh, vahvistamaan ohjelma äh, tavoitteita. Me tarvitsemme menojen suhteen vielä täsmällisempiä määräyksiä ja parlamentin täytyy olla mukana tietenkin täytäntöönpanossa. Haluan kiittää edustaja Kaljeita, joka on esittänyt muutoksia tekstiin. Olemme tehneet hyvää työtä ja ehdottaisin, että hyväksymme nämä tarkistukset. Me olemme tehneet myös kompromissitarkistukset 4, ja 11. Eli mitkä kaksi budjettikohtaa me tarvitsemme Tätä me olemme pyrkineet selkeyttämään. Tarvitaan myös vaikutusarvio sen suhteen, minkälaisia vaikutuksia tällä on muihin politiikan aloihin. Tarkistukset liittyvät uuden politiikan rahoitukseen, jota luonnollisesti me tuemme. Haluan muistuttaa, että me otamme kantaa luonnollisesti budjettinäkökulmiin ja liikennevaliokunta on siten vastuuvaliokunta. Olen saanut puheenvuoron päätökseen. Kiitoksia, kollega. Koska olette liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja, niin teillä on tässä hyvä asema sen suhteen, että lausunto, josta me äänestämme 15.16. maaliskuuta, otetaan huomioon myös liikennevaliokunnassa. Alie haluaa ilmaista iloaan, niinkö? Euh, Puheenjohtaja, toki olemme tehneet hyvää yhteistyötä edustaja Rikeen kanssa. Kenties siinä on he, tiettyjä painotuseroja, mutta joka tapauksessa meillä on tasapainoinen teksti, jossa me esitämme toiveemme politiikasta, jolla on tukenaan huomattava budjetti. Meriturvallisuus kysymykset ja yhdennetyn meripolitiikan kysymykset ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Kiitoksia. Minä itsekin tulen merenranta kaupungista, joten ymmärrän kyllä näitä ongelmia ja tuen lähestymistapaa, joka saa osakseen konsensusta. Ei puheenvuoropyyntöjä, joten seuraavassa istunnossa kokouksessa äänestämme tästä. Kiitos kollegat. Meillä oli raskas erityslista ja olemme saaneet kuitenkin kaiken päätökseen 10 minuuttia etuajassa. Kiitoksia. Ensi viikolla tapaamme Strasbourgissa täysistunnossa ja seuraava kokouksemme valiokunnassa 15. maaliskuuta. Kokous päättyy.